Es ist schon 10 nach 3 und eigentlich bin ich... 10 yli kolme jo, ja itse asiassa olen täsmällinen. Kernaasti avaan iltapäivän kokouksen ja tänään on kuulemistilaisuus vapaaehtoistyöstä, vapaaehtoisuudesta. Ensimmäinen kuulemistilaisuus, jonka nyt uudelleen valittu parlamentti pitää, ja olemme päättäneet, sen pitää jo hyvin aikaisin, Tällä hetkellä tämä on hyvin tärkeä aihe ja toiseksi tärkeä osatekijä yhteiskuntiamme. Ja kuten me kaikki olemme pystyneet itse kokemaan, niin vapaaehtoistyö, sitä aina aliarvioidaan toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja sen vuoksi vapaaehtoistyöllä on haasteita voitettavanaan ihan erityisiä ja sen vuoksi täytyy nyt katsoa, että tälle aiheelle annetaan suurempi arvo. Mitä EU-hun tulee tässä suuremmassa arvossa? 2011 ei olisi vapaaehtoistyön vuosi, jos näin ei olisi. Ja tästä syystähän meillä on nimitettynä esittelijäkollega Marko Eskaria, joka on esittelijänä Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta ja vielä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana körnaasti haluaisimme viedä asian hyvään loppuunsa. Siihen tarvitsemme vielä vähän panosta ulkopuolelta näiden asiantuntijoiden muodossa, jotka on tänne tänään kutsuttu. Ja iloitsen, että tänään meillä on pääjohtaja Italian kansallisesta nuorisovirastosta, tohtori Di Caro, herra Peter Willems, joka on Adult Resources järjestön puheenjohtaja, siis tällaisen parityösten li- kansainvälisen liikkeen johtaja. Sitten on mm, tällaisen promotioon solidariteetä, joka on tukikeskus, alueellinen, niin sieltä on Rentsalat sanoi. Sitten on, niin kuulostaa Saksalta, mutta ei ole saksalainen Belgian eurooppalaisen tai Belgian vapaaehtoiskeskuksen herra Markus. Niin hetkinen, hän tulee Berliinistä, ei olekaan vielä paikalla. Markus Höl, sitten komission edustaja, hyvä ystävämme Emresta, Pianores, ja Ruotsin edustajana Henrik Liin, puheenjohtajamaa edustajana myöskin täällä. Kiitoksia, että tulitte. Kuten näette, ajattelimme se, mitä ajattelimme, tai emme ajatelleet saavuttamaan vielä kautenne, puheenjohtajakautenne alussa, olemme kuitenkin saavuttaneet. Ja toivottavasti tämä saadaan myös tämän puheenjohtajakautenne aikana myös loppuun tämä asia. Tällä kuulemistilaisuudella ja täällähän on paljon vieraita kasvoja paikalla, mikä sen myös osoittaa, niin että haluaisimme kernaasti lisätä tietoisuutta vapaaehtoistyöstä ja suurimpaa näkyvyyttä halutaan luoda tälle juuri vapaaehtoisten tekemälle työlle ja näille järjestöille, jotka tätä työtä tekevät ja jota, jotka tätä työtä varten luotiin, perustettiin. Kaksi, kaksi osaa. Ensimmäinen osa, siinä haluamme tutustua nykytilanteeseen vapaaehtoistyössä Euroopassa ja keskustella siitä. Sitten toinen osa, kysymme, että mitä Euroopan unioni voi tehdä, jotta se voisi vapaaehtoistyötä tukea. 2011, kun se on tällaiseksi vuodeksi julistettu, niin sittenhän lopussa pitää olla jotain sellaista, josta saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Haluamme tietää, mitä aloitteita voidaan tehdä tänä vuonna. opimedioiden arvosta ja miten niitä kannattaa tukea ja viedä eteenpäin ja nyt parlamentin esittelijälle kulttuurivaliokunnasta, herras Markus Kurjalle, antaisin puheenvuoron, jotta hän voi mietinnöstä ja näkemyksistään kertoa. Ja myös näistä ehdotuksista, joita varmaankin komission neuvosto myöskin omissa asiakirjoissaan esittävät. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella tärkeä hetki. Meillä on tänään mahdollisuus käsitellä asiaa Euroopan tason asiantuntijoiden kanssa tästä asiasta. Kuten sanoin, että tämä on aihe, johon meidän on panoudettava Euroopan tasolla. Vapaaehtoistyö on asia, joka voi auttaa paljon meidän yhteiskuntiamme parantamaan tilannetta ja auttamaan yksittäisiä henkilöitä ja, ja auttamaan itse itseämme tässä salissa ei juurikaan ole tyhjiä paikkoja. Tänne on tullut edustajia järjestöistä ja paikallistasolta, kutsuvierailta usealta taholta. En nyt haluaisi viedä liikaa aikaa asiantuntijoilta. En tiedä, puheenjohtaja, kannattaakohan minun nyt käsitellä tätä ehdotustani niin vai olisiko parempi antaa aikaa kutsuvieraille? Voin ehkä puhua itse myöhemmin. Tehdään näin. Rido parola Anna puheenvuoro puheenjohtajalle. Tän... Kiitos paljon. Sitten antaisin puheenvuoron herra tohtori Di Kaarolle hänen alustustaan varten. Grazie Presidente, ringrazio. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset myös esittelijälle ja komission edustajalle kaikille, jotka ovat täällä kuulemistilaisuudessa paikalla. On ähm, ilo nähdä, kuinka suuri on kiinnostus parlamentissa ja tässä valiokunnassa tähän aiheeseen. Ja niin kuin tässä juuri äsken esittelijä totesi, on aihe, joka on keskiössä, kun tarkastellaan ei pelkästään Eurooppaa ja sen kansalaisia, vaan ylipäätään sitä, mitä Euroopassa haluamme tehdä eh, eh, sen suhteen, kuinka ohjata tämän tyyppistä toimia, toimintaa hallitusten taholta. Tässä yksi huomio ensin. Olen täällä erityisesti viraston johtajana, siis italialainen nuorisotoimisto, joka siis järjestää näitä ohjelmia Italiassa. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että vapaaehtoistyöstä kun puhutaan, ei puhuta pelkästään nuorten ja nuorison toiminnasta, vapaaehtoistyöhön eivät pelkästään nuoret osallistu, vaikka on ihan ilmeistä, että nuoret ovatkin moottorina silloin, kun puhutaan Euroopan kehityksestä ja tulevaisuudesta. Mutta on kuitenkin mietittävä myös sitä, mihin huomiota tulee kiinnittää kokonaisuudessaan, kun vapaaehtoistyöstä puhutaan sillä kun väestö ikääntyy maailmanlaajuisesti katsottuna, niin tällöin eh, eh, tämän vaikutettava strategisiin valintoihin ja myöskin ymmärrettävä se, minkä tyyppisiä toimia tarvitaan näitä kysymyksiä tarkasteltaessa. Ja niinpä tässä puhun vapaaehtoistyöstä tietysti eh, huomioiden nuoret ja ongelmat, joihin nuoret törmäävät tässä yhteydessä, kun rajat ylittävistä toimista puhutaan. Ja nimenomaan näihin kysymyksiin nyt kiinnitän huomiota tässä puheenvuorossani. Sillä ei voida puhua vapaaehtoistyöstä, jos ei pidetä mielessä sitä, että rajat ylittävää liikkuvuutta on tuettava. Se onneksi nykypäivänä on mahdollista siksi, että siihen on pyritty tietoisesti. On saatu aikaan eurooppalaisia ohjelmia, jotka ovat tämän tyyppisen liikkuvuuden eri muodoissaan mahdollistaneet. Mutta ongelmia edelleenkin on, varsinkin kun puhutaan Eh, sellaisista nuorista, joiden toimintakyky on jollain tavalla rajoittunut. Ja tähän asiaan tulee myöskin kiinnittää huomiota. On ymmärrettävä se, että tällainen ongelma olemassa on eurooppalaisittain tarkastellen. Nuorten monesti eh, vielä muutama vuosi sitten tietysti helpottui tämä siirtyminen paikasta toiseen, mutta edelleenkin hankaluuksia on varsinkin jollain tavalla rajoitteisten nuorten osalta. Ja mahdollisuudet tulisi tunnistaa ja on tärkeää, että Eh, katsotaan, eh, kuinka välittää tieto eteenpäin vastaanottajille. Ja tässä siis kaksi ongelmaa. Mahdollista todellakin vapaa liikkuvuus, myöskin silloin kun henkilöllä on joitain rajoitteita, ja kuinka mahdollistaa eh, tiedon välittyminen paremmin ja hyvien käytänteiden siirtäminen toisaalta myöskin. Sillä tässähän ei puhuta pelkästään. Meillä on moninaisia kokemuksia vapaaehtoistyöstä, ei pelkästään nuorten osalta, mutta Euroopassa on paljon nuoria, jotka päättävät vapaaehtoistyöstä ikään kuin uravalintana. erään nuoriso-ohjelman kautta huomasimme, kuinka paljon mielenkiintoa näihin ohjelmiin todellakin osoitettiin, mutta toisaaltaan törmäsimme siihen, mikä resurssiongelma sitten on olemassa, kun ajatellaan, että monia nuoria tällaiset ohjelmat kuitenkin kiinnostaisivat. Noin kolminkertainen määrä pyyntöjä esitettiin eh, verrattuna paikkoihin. Monet nuoret todellakin haluaisivat osallistua tällaisiin ohjelmiin, eh, mutta valitettavasti resurssit eivät ole lainkaan riittävät nykyisellään. En kuitenkaan haluaisi resurssikysymystä tässä liikaa lähteä eh, puimaan, mutta Ja tässä eh, toisaalta sitten eh, huomioin sen seikan, joka liittyy vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistyöntekijöihin laajalti. Eh, kuitenkin on muistettava se, että jos Euroopassa halutaan vahvat rakenteet tulevaisuutta ajatellen, niin resurssikysymys, rahoituskysymys mukaan lukien on hoidettava kuntoon kuitenkin puhutaan alasta, jossa miljoonat ihmiset toimivat mukana monesti spontaanilta pohjalta ja siten, että he osoittavat suurta valmiutta eh, toimia eurooppalaistain, eurooppalaisen kansan hengen mukaisesti. Ja niinpä eh, jonkinlaisia rakenteellisia ratkaisuja tarvittaisiin ja rahoitusta olisi mahdollistettava eh, mahdollisimman suoraan eh, eh, vapaaehtoistyöhön. Toinen hankaluus, joka sekin on merkittävä ja josta jo tässä puhuttiinkin, liittyy tiedonkulkuun, tiedottamiseen. Ja vaikka hyvää tahtoa järjestöissä, järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöillä kovastikin on, ja joitain välineitä on hyödynnettykin Euroopan ohjelmien kautta, niin siitä huolimatta tilanne on sellainen, että ei ole sellaista keskitettyä järjestelmää, jonka kautta vapaaehtoistyöntekijät voisivat tulla näkyviin, kertoa siitä, mitä tekevät ja ovat tehneet. Ja siksi olisi hyvä, jos tätä tilannetta voitaisiin jollain tavalla parantaa, kun eurooppalaista vapaaehtoistyöstä puhutaan. Jos ajatellaan vapaaehtoistyöntekijä, on tärkeää, että halukas ihminen saa mahdollisimman nopeasti tarvittavat tiedot, esimerkiksi tiedon siitä, minkälaisia laatustandardeja on käytössä ja niin edelleen. Euroopassahan ongelmallista on nimenomaan se, että eh, laatustandardit eivät välttämättä ole yhtenäiset vapaaehtoistyöstä puhuttaessa. Meidän tulisi jollain tavalla yhtenäistää näitä, lähteä liikkeelle pienimmästä yhteisestä nimittäjästä. Ja järjestön tulisi myöskin ymmärtää, ja yksittäiset päätöksiä tekevät valtiot, niiden tulisi ymmärtää, että jos halutaan toimia kunnolla, e, on selvitettävä se, mihin toiminta pohjautuu, miten huomioidaan, miten suhtaudutaan vapaaehtoistyöntekijään, mitkä ovat ne laatustandardit, joita tarvitaan vapaaehtoistyöntekijää ajatellen. Eli nämä ovat kysymyksiä, joissa työsarkaa vielä riittää. Sitten sertifiointi, todistus, menettelyt, vaikkakaan mistään eh, virallisista eh, todistuksista kyse ei ole. Kuitenkin nuorten vapaaehtoistyöstä puhuttaessa on olemassa yksi väline Youth Pass, nuorisopassi, mutta se kattaa kaiken tyyppiset vapaaehtoistyöt, eli sitä tulisi eh, hieman kehitellä, sillä olisi tärkeää harmonisoida tällainen todistusmenettely, eikä tässä työtaakkaa voi jättää pelkästään Euroopan parlamentille, vaan töitä on tehtävä myös jäsenmaatasolla, jotta vapaaehtoistyö todellakin tunnustetaan yhtenäisellä tavalla, myös ihan muodollisesti, vaikkakaan muodollisia koulutuskeinoja käyttää näitä taitoja ei ole hankittu, mutta itse kuitenkin todistus pitäisi saada. Sitä vapaaehtoistyöntekijät itse toivovat. Eikä tähän päästä, jos hankitut kokemukset, epäviralliset sellaiset, ne ovat monesti palveluksia, joita henkilö tekee yhteisölle, mutta tällä tavalla kuitenkin hankkii taitoja omaa elämäänsä varten. Ja nämä aspektit tulisi huomioida erityisesti, kun puhutaan rajoitteisista nuorista henkilöistä. Kun ajatellaan virallisia koulutus, eh, eh, kouluttautumiskeinoja, niin välttämättä ne eivät aina tarjoa kaikille mahdollisuuksia, mutta tällainen vapaaehtoistyö tarjoaa sitten monille nuorille kokemuksia, vaikka ne mitään virallisia koulutusohjelmia eivät olekaan, mutta kuitenkin eh, henkilö voi oppia, saada kokemuksia ja näitä kokemuksia monet nuoret saavat, mutta valitettavasti näitä ei voi sitten hyödyntää työelämässä tai näitä kokemuksia millään tavalla tavalla niille anneta tunnustusta. Eli siis rajoitteistetkin henkilöt pitäisi saada mukaan näihin ohjelmiin. Ja erittäin tärkeää olisi tiedotuskampanjoita parantaa, huomioida siinä perheet ja koulut myöskin. Ja tässä tarvitaan paljon lisätyötä. On huomioitava järjestöjen rooli, yksittäisten jäsenmaiden rooli myöskin. Myöskin vammaisten mahdollisuuksia on parannettava, mahdollisuutta on osallistua vapaaehtoisohjelmiin. Ja tähän pyrkii eurooppalainen vapaaehtoistyö todellakin. Eli e, vammaisista ei tule puhua pelkästään kohderyhminä, joihin vapaaehtoistyö kohdistuu. Ei, vaan olisi tärkeää, että e, he pääsisivät myös toimintaan mukaan. Nyt kun e, olosuhteita pyritään helpottamaan ja kaikissa toimissa kiinnitään huomiota näihin kysymyksiin, niin tällä tavalla saadaan ylipäätään näiden ohjelmien merkitys paremma, merkitystä parannettua. On erittäin tärkeää, että kaikki tiedot ovat saatavilla jos henkilö haluaa osallistua tällaiseen toimintaan. Niinpä on ajateltu tietokannan, tietopankin avaamista. Se olisikin hyödyllinen, koska sitä kautta vapaaehtoistyö tulisi eh, muidenkin tietoon ja voitaisiin kertoa siitä lähemmin ja tällä tavalla sitten eh, on mahdollisuus löytää sopivat järjestöt, yhdistykset, kertoa myöskin siitä, mitkä voivat olla näiden hankkeiden kestot ja niin edelleen. Ja tärkeää olisi toimia yhdenmukaisesti. Näin kaikille tarjottaisiin mahdollisuus voida osallistua ohjelmiin. Ja toisaalta sitten eh, olisi mahdollisuus eh, esittää tietoa eteenpäin näistä hankkeista halukkaille. Näistä epävirallisista todistuksista, sertifikaatista jo hieman puhuinkin. Toisessa osiossa käsitellään vielä muita kysymyksiä, joten en nyt mene tässä yksityiskohtiin. Mutta on ihan selvää, hyvä puheenjohtaja, että huomion kiinnittäminen ongelmiin eh, tarjoaa myöskin ratkaisun avaimia arkipäiväisessä elämässämme e, e, törmäämme tällaisiin kysymyksiin ja sitä kautta myöskin mahdollisiin ratkaisumalleihin. Nyt kuitenkin päättäisin ensimmäisen puheenvuoroni tähän. Eli siis, niin kuin puheenvuoroni alussa totesin, On tärkeää saada aikaan yhtenäinen Euroopan laajuinen strategia vapaaehtoistyöstä puhuttaessa. Te asioita pelkästään sektorikohtaisesti tarkastella. Monethan ottavat ihan sydämen asiakseen tämän tyyppisen vapaaehtoistyön pidemmälläkin aikavälillä. Ja siksi rakenteellisia parannuksia tarvitaan. Vapaaehtoistyö, nuorten liikkuvuus, niin kuin vihreässä kirjassakin sanotaan, on asia, joka äh, pohjautuu nimenomaan äh, monenkulttuuriseen Eurooppaan ja Eurooppaan, jolla on vahvat juuret. Vain vastavuoroisen toistensa tuntemisen ja toisinsa tutustumisen kautta äh, vapaaehtoistyöhön osallistuvat voidat todellakin mahdollistaa todellisen integraation. Ja tähän suuntaan varmasti halutaan mennä. Ja seuraavassa puheenvuorossani nostan esiin muitakin ratkaisumalleja ja aloitteita, jotka voisivat omalta osaltaan parantaa eh, vapaaehtoistyön toteutumista Euroopassa. Kiitos. Renzo. Kiitoksia herra De Caro ja seuraavaksi herra Renzo Razzano. Eh, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin osaltani tuoda mukaan määritelmän. Minä edustan Rooman vapaaehtoistyön edistämisen järjestöstä. järjestöä. Olen ollut joitakin vuosia Chevin varapuheenjohtaja ja pyrkisin tähän keskusteluun tuomaan oman panokseni, joka ei olisi kansallinen, vaan pyrin tuomaan tietoon joitakin aiheita, jotka ovat nousseet keskuksen töissä jo vuosia. Ei pitäisi vain katsoa omalle pihalle, vaan olisi pyrittävä käymään vuoropuhelua Euroopan toimielinten kanssa Ne pitää mielessä kokonaispuitteet. Tämä olisi kiinnostavaa Toiseksi haluaisin sanoa, että kun tänään täällä on sali näin täynnä, niin se ei oikeastaan yllätä minua, vaikka toki olen siitä hyvin tyytyväinen. Tämähän on seurausta siitä merkittävästä työstä, jota myös Euroopan parlamentti on tehnyt edellisellä vaalikaudella. Haluaisin muistuttaa siitä, kuinka valtavan panoksen vapaaehtoistyöstä käytävälle keskustelulle ja tälle teemavuodelle eh, päätöslauselma, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2008. Siinä vahvistettiin tiettyjä seikkoja, joita meidän on tänään vetämään eteenpäin ja määriteltävä ne toimialat, joilla voidaan kehittää Euroopan tasoisia aloitteita vuonna 2011 ja vuoteen 2011 mennessä. Minusta tämä on tärkeää, koska ei ole kysymys siitä, että keksisimme pyörän tänään. Tämä on osa prosessia. Nyt jo joitakin vuosia vapaaehtoisuus työ on tällaisesta salaperäisestä asiasta muuttunut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi tekijäksi kaikissa maissa. Tietenkin on paljon ongelmia, jotka kiinnittävät Euroopan toimielinten huomion. Tänä päivänä, kuten näemme vaikeuksista löytää oikean nimi teemavuodelle. Tänä päivänä ei ole ollut yhteisesti jaettua määritelmää vapaaehtoistyöstä Euroopan tasolla. Tämä on ensimmäinen perustavaa laatua oleva ongelma, johon olisi pyrittävä löytämään kunnollinen ratkaisu. Juuri näiden aloitteidemme kautta vuotta 2011 varten olisi osattava tunnustaa vapaaehtoistyöstä yhteiset, yhteiset tekijät kaikissa jäsenvaltioissa. Määritelmän antaminen on vaikea myös siksi, että kansalaisyhteiskunnassa on paljon eroja riippuen mistä maasta on kysymys. Tietyt tahot eivät välttämättä edes täyttäisi vapaaehtoistyön edellytyksiä. Onkin aika vaikeaa edes tietää, minkälaisesta ilmiöstä on kussakin jäsenvaltiossa kysymys. Mitään yhteisesti jaettuja tilastoja ei ole olemassa. Eurostat ei ole tätä ongelmaa käsitellyt. Kansalliset tilastokeskukset taas menevät kukin omia latujaan. Nyt olisi jollakin tavalla tunnettava vapaaehtoistyön luonne ja luonteenpiirteet, luvut, tällaisia tietoja ei ole nyt käytettävissä. Tämä olisi aihe, joka olisi otettava esityslistalle vuotta 2011 ajatellen. Edelleen haluaisin ottaa esille seuraavan asian. Jos nyt voin käyttää sanaa poliittinen, niin poliittisesti ei ole vielä tullut Euroopan tai kansallisen tason instituutioilta tunnustusta vapaaehtoista työlle. Tämä on valtavan merkittävä kysymys. Kun katsotaan Lissabonin sopimusta, siellä on vain yksi viittaus vapaaehtoistyöhön. Se koskee pelkkää urheilua. Jos katsotaan sektoripolitiikkaa, kansallisten hallitusten politiikkaa, vapaaehtoistyö jää aina vähän lapsipuolen asemaan – ja se aina välineellistetään ja alistetaan muille asioille. Koskaan sitä ei täysin eh, tunnusteta, paitsi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kos- koskaan ei myöskään tunnusteta eh, vapaaehtoistyön eh, täyttä arvoa ja subsidiariteettiaspektia. Kyseessä on merkittävä kulttuurinen ongelma suhteessa instituutioihin – Tämä kansalaisyhteiskunnan toimintatapa olisi tunnustettava sosiaalipolitiikan olennaisena osana. Minusta tämä on yksi niistä ongelmista, joita meidän olisi vakavasti pohdittava. On myös useita näkökohtia, joita ei ole kunnolla käsitelty. Aiempi puhuja käsitteli näitä pätevyyksiä, iäkkäitä henkilöitä ajatellen. Voidaan ajatella elinikäistä oppimista. Tätäkään ei ole täysin taattu. Kysymys on siitä, että vapaaehtoistyön perusarvoa ei tunnusteta. Nimittäin sitä, että se on yksi osallistuvan demokratian mm, perusrakennuspalikka. Se meidän on muistettava. Jos nyt sitten mennään konkretiaan jätetään määrittelyasiat sikseen. Euroopan unionissa komissiossa ei ole olemassa mitään koordinaatiota eri toimien välillä. Useat pääosastot jollakin tavalla toimivat vapaaehtoistyön alalla, mutta mitään yhtä vuoropuhelupartneria ei ole. Ei myöskään tunnusteta täysin niitä, edu, niitä tahoja, jotka voisivat edustaa vapaaehtoistyötä neuvotteluissa. Tämäkin on yksi ongelma. Eri osastojen koordinointi, ra- hankkeiden rahoitus, politiikka eurooppalaisten ohjelmien yhteydessä edellyttäisi koordinaatiota ehkä hieman provosoivasti äh, ehdotin, että tarvittaisiin aivan erityisesti äh, vapaaehtoistyöhön keskittynyt äh, koordinaatioelin. Olisi myös ymmärrettävä, millaista politiikkaa Euroopan tasolla tehdään vapaaehtoistyöverkostojen tukemiseksi. Sitä on tullut sitten lähinnä lyhyt, lyhyen aikavälin rahoitusta varten, hankkeiden rahoitusta varten, yhden vuoden, kahden vuoden hankkeita varten. Ei ole mitään Euroopan tasoista pitkän tähtäimen rahoitustukea. Ei se merkitse, että rahaa leviteltäisiin kenelle tahansa, vaan että annettaisiin rakenta, rakennetukea Euroopan komission taholta vapaaehtoistyölle, että pohja olisi luja, niin että vapaaehtoistyötä tekivät tahot eivät oli eläisi jatkuvassa epävarmuudessa tietämättä, kuinka vuoden loppuun selvitään. No sitten on asia, joka ei täysin liity vuoteen 2011. Se koskee sitä, että yhtenäinen Euroopan tason oikeusperusta vapaaehtoistyötä myös puuttuu. Joillakin mailla on erityistä asiaa koskevaa lainsäädäntöä, toisilla ei ole mitään erityislakia, vaikka monissa laissa viitataan vapaaehtoistyöhön. Tämä on no ongelma, joka pitkän perinteen maissa on ratkaistu enemmän tai vähemmän tyydyttävällä tavalla uusissa jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet EU-hun, hiljattain, erityisesti maat, joiden poliittinen perinne on vähän erilaista kuin mihin me olemme tottuneet. Näissä maissa kansalaisyhteiskunta on heikompi, vapaaehtoistyö oli pikemminkin pakollista, eikä mitään vapaaehtoista kansalaisten osallistumista yhteisen, yhteiseksi hyväksi. Mikäli mitään säännöstä ja lakia ei ole, se merkitsee suurta, suurta ongelmaa. En tiedä, voitaisiinko ajatella, että olisi jonkinlaiset yhteiset puitteet tälle toiminnalle. Tunnistettaisiin vapaaehtoistyö ja luotaisiin jonkinlaiset pilarit, joista jäsenvaltioiden olisi pidettävä kiinni. Tämä olisi askel eteenpäin. Ei mitään pakkopolitiikkaa kuitenkaan esimerkiksi anglosaksisissa maissa. Se voisi olla vaikeaa, mutta jonkinlaisia ponnistuksia kyllä tällä alalla tarvittaisiin. Esimerkin omaisesti on jotenkin Haluaisin mainita yhden esimerkin. Vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutukset. Jossakin maissa tämä määritellään laissa. Tämä on ongelma, koska kun kyseessä on vapaaehtoinen työ, ilmaisesti annettu työ, jos työstä edellytetään sitten vakuutusmaksuja, niin se on kyllä ongelma vapaaehtoistyöntekijöiden vapaus on taattava. Sen olisi kuuluttava niihin yhteisiin puitteisiin. Toinen ongelma koskee mahdollisimman yhtenäisiä eurooppalaisia takkeita niille vapaaehtoistyöntekijöille, niin, että vapaa työntekijöille voisi olla tiettyä joustavuutta niin, että he voivat toimia tällä alalla. Jotakin on tehty, mutta ei riittävällä tavalla. Ei pidä unohtaa sitä, että suuren osa vapaaehtoistyöntekijöistä ovat työssä käyviä työikäisiä henkilöitä, he eivät ole nuoria eikä, eivätkä, eivätkä vanhuksia. Jos näille henkilöille ei taata mahdollisuutta hoitaa tätä vapaaehtoistyötä joustavalla tavalla, niin se aiheuttaa meille suuria ongelmia. Edelleen eräs tärkeä asia. Euroopan unionin eri pääosastoilta tuleva rahoitus. Vapaaehtoistyöntekijöille on suuria vaikeuksia hyödyntää näitä varoja. Nämä ehdotuspyynnöt, calls for proposals, ovat oikeudellisesti hyvin erilaisia. Ne on suunnattu sekä järjestöille että yrityksille. Minun mielestäni pohja on väärä, koska jos ajatellaan yhteisrahoitusta tai, tai raporttien hallinnointia tai muita virallisia vaiheita prosessissa. Ne ovat vapaaehtoistyöntekijöille lähes mahdottomia ja näin nämä tahot jäävät vaille rahoitusta. Myös se tapa, jolla näitä ehdotuspyyntöjä pyydetään. Tilanne on sellainen, että, että ei oikeastaan voida ei, ei ymmärretä millaisessa todellisuudessa vapaaehtoistyöntekijät elävät, eh, ei vain Italiassa, vaan muissakin Euroopan maissa. Olisi siis tärkeää saada eh, erityisesti vapaaehtoistyölle suunnettuja ehdotuspyyntöjä, tarjouspyyntöjä, joissa otettaisiin huomioon tämän sektorin ominaispiirteet, eh, sektorin, joka antaa – valtavan panoksen yhteiskunnalle. On laskettu, että 5 prosenttia Euroopan BKTstä tulee näiltä vapaaehtoisilta järjestöiltä. Näin myös tämä kansallisyhteiskunnan osa pääsisi käsiksi Euroopan unionin rahoituksen. Euroopan komissio ja Euroopan unionin olisi myös uudistettava vapaaehtoistyön veroregiimiä. Olisi joko pienennettävä tai poistettava ALV-vero vapaaehtoistyön toiminnalta. Tällä hetkellä vapaaehtoistyön tekijöitä pidetään loppukäyttäjinä. Kyseessä ovat tahot, jotka tekevät työtä ilmaiseksi, eivät veloita toiminnastaan mitään. Ja kuitenkin he joutuvat maksamaan 20 prosenttia tuloistaan näihin veroihin. Tämä on asia, joka minun mielestäni olisi jotenkin ratkaistava. Vielä pari asiaa. Euroopassa ei ole olemassa sellaista politiikkaa, niin kuin ei monissa maissakaan, jolla tuettaisiin vapaaehtoistyön infrastruktuuria. CEV-elimessä keskustelimme tästä juuri hiljattain Sveitsissä yleiskokouksessa Euroopassa. Tilanne on hyvin vaihteleva. Me olemme sitä mieltä, että vapaaehtoistyön infrastruktuurin ylläpitäminen on keskeistä, jos haluamme, että vapaaehtoistyö täysin hyödyntäisi potentiaaliin ja potentiaaliaan. Vapaaehtoistyö monissa maissa on hyvin pienimuotoista. Vuoden loppuun mennessä raha ei pyöri 20 000 euroa. Se antaa valtava, valtavia panoksia yhteiskunnalle kun ajatellaan laatua, koulutusta, ammattipätevyyttä. Siihen tarvitaan tukea. Meidän olisi pyrittävä luomaan selkeät infrastruktuurit Euroopan unionin tasolla ja kansallisten valtioiden tasolla. Edelleen olisi suunnattava lisää varoja vaihtoohjelmiin tällä alalla. Se lisäisi kohesiota Euroopan sisällä, eikä tämä koske ainoastaan nuoria. Myös nuorten osalta mahdollisuuksia olisi lisättävä, mutta omassa järjestössäni olemme juuri saaneet päätökseen vaihtohankkeen eläkeläisten keskuudessa. Kyseessä ovat vapaaehtoistyötä tekevät eläkeläiset. Tämä oli erittäin hieno kokemus. Kyseessä oli Eneasta saatu rahoitus. Komissio on nyt pohtimassa mahdollisuuksia antaa tälle hankkeelle lisää rahoitusta. vuosi 2012 pitäisi olla kääntymisen ja sukupolvien välisyyden vuosi. Sitä kautta voitaisiin saada paljon kulttuurista, sivistyksellistä kasvua Euroopassa. Olisi voin vahvistettava näitä mahdollisuuksia. Uskon, että tätä kautta Euro- Eurooppa voisi todella panostaa tulevaisuuteen. Okay, thank you very much, Mr. Razzano. And now... Kiitoksia, herra Razzano. Ja nyt herra Peter Willems. Ja sitten ensimmäinen keskustelu. Olkaa hyvä. Deel van het verhaal te, te vertellen. Hier zit voor u een vrijwilliger. Yritän kertoa teille toisen puolen tarinasta. Tarinan vapaaehtoisesta, jolla oli kaksi hallintokokousta eilen, joka oli suntainakin töissä. ja jonka täytyy nyt tämä hoitaa tänään. Vapaaehtoisena on näitä vaikeita asioita järjestää, mutta katsotaan järjestöjä. ovat vesiasia kuin järjestöt, jotka tekevät töitä vapaaehtoisten kanssa. Niin nämä järjestöt organisoivat eh, tätä toimintaa ja siihen tarvitaan ihan erilaista työtä. Se tarkoittaa, että vapaaehtoisen täytyy sitoutua pitemmäksi ajoiksi, ei pelkästään yhteen projektiin välttämättä. Neljä näkökohtaa haluaisin ottaa esille. Jotkut niistä on jo esitetty täällä, joten aika lyhyesti puhun. Vapaaehtoiset eivät saa maksua, mutta aika on rahaa. Ensinnäkin tunnustamisesta. Miten yhteiskunta tunnustaa jotkut ovat sitä mieltä, että nuorisojärjestö, kuten partiolaiset, jos minä olen mukana, Flanderissa Euroopassa ovat eräänlaisia lapsen vahtijärjestöjä, jotka huolehtivat lapsista. Esimerkiksi siinä vaaditaan paljon investointeja ja me maksamme niitä takaisin paljon yhteiskunnalle ja sille pitäisi antaa parempi tunnustus tälle toimelle. Ja kuten sanoin, lainsäädäntöllä voitaisiin tehdä paljon vapaaehtoistyön helpottamista enemmän. Ja partiolaiset ja muut vapaaehtoisjärjestöt tuovat, tuovat koulutuspuitteet nuorille ihmisille ja jokainen yksilö voi omalla tavallaan kehittyä, millään ennalta määritetyllä tavalla kehittyä, vain omien mahdollisuuksiensa mukaan todellakin epävirallisella tavalla ja sen täytyy epävirallisena pysyä. Sitten toiseksi, mitä tulee tähän aikaan? Yhteiskunta tulevat yhä vaativimmiksi ja työn jälkeen usein ei ole kovin paljon aikaa tehdä vapaaehtoistyötä yhteiskunnassa. On paljon kaupallisia vaihtoehtoja tälle työlle ja kansain, äh, vapaaehtoisjärjestöt nähdään kilpailuna tälle toiminnalle. Meidän täytyy va- vakuutuksiin, valmentamiseen investoida ja täytyy myös varmistaa, että toiminnot pysyvät houkuttelevina muihin järjestöihin verrattuna. Täytyy katsoa, miten nämä uusi managerointijärjestelmät toimivat. Tietysti joskus on houkutus myös luovuttaa. No sitten motivaatio. Joku, joka vapaa-ajalla tulee tällaisen toiminnan piiriin, ja hän ei siedä kovin kauan byrokratiaa ja näyttää, että jokainen uusi järjestelmä tulee yhä byrokraattisemmaksi, ehkäpä hyvistä syistä, jotta voidaan varmistaa, että on johdonmukaisesti laatua, mutta saman aikaan olen sitä mieltä, että pitäisi pyrkiä siihen, että järjestelmät tehdään helpommiksi käsitellä, koska paljon energiaa projektissa menee byrokratian hoitamiseen ja rahat, jotka allokoitaan, niitä ei sitten käytetä täysin siihen tarkoitukseen, mihin ne alun perin suunniteltiin. Jos lainsäädäntöllä tehdään vaikeaksi järjestöjen työ, jos voidaan pienemmästäkin ongelmasta joutua syytetyksi. No tässä itse asiassa ei ole ongelma, mutta jossakin maissa se on ongelma. Niin, siinä tapauksessa ihmiset alkavat kysyä itseltään, miksi minun pitäisi pyhittää vapaa-aikani tällaiselle. Sitten rahoitus vielä. Enemmän huomiota täytyy kiinnittää kestävään rahoitukseen järjestöille, jotka tekevät vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa työtä tai vapaaehtoisjärjestöillä. Projektityö vie paljon aikaa. mutta se ei ole niin tuottavaa, koska projektista projektiin sinä tuppaa elämään, eikä ole sellaisia kokonaispuitteita toiminnalle. Tällainen järjestö ei niinkään tuota sitä sisältöä. So, thank you very much. Kiitoksia paljon kaikista alustuksista. Ja nyt on enemmän tai vähemmän kuva siitä, mitkä mahdollisuudet ja ongelmat ovat. Ja nyt aloitamme keskustelun niin, että jäsenet voivat esittää kysymyksensä ja panoksensa keskusteluun. Yes, please. Olkaa hyvä. Merci, madame. Euh, simplement un petit point. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanastokysymys. Sisältö ja muoto joskus liittyvät toisiinsa. Tekstissä puhutaan välillä vapaaehtoistyöteemavuodesta ja välillä niin, Ranskassa. Tässä on ero suomeksi. Puhutaan volontariaatista ja benevolatyöstä. Benevola äh, ranskaksi merkitsee, että minkäänlaista rahoituksellista tai muuta korvausta ei saada. Jotta tämän asian voitaisiin ymmärtää paremmin, haluaisin, että äh, teemavuotta kutsuttaisiin benevola-teemavuodeksi eikä volontariaatti-teemavuodeksi. Tämä ilmeisesti oli ongelma, joka koski ainoastaan ranskan kieltä toteaa puhuja. Sitten herra Villensille, hän puhui partiolaisista Minua tämä koskettaa, koska minä kuulun Euroopan partiolaisten vanhempainjärjestöön. Sitoutuminen ja itsensä omistaminen, no, palkkauksen puuttuminen varmasti liittyy tähän, mutta erityisesti nuorille vartion ja lippukunnan johtajille vastuun kantaminen on erittäin tärkeä aspekti. Meidän olisi varmasti pohdittava tätä näkökohtaa, kun nuori on 18 tai 20-vuotias, 10-12 vuoden lap, vu, 10-12 hengen la, lapsiryhmän hoitaminen ei ole aivan yksinkertainen homma. Um, um statements and... Kerätään kysymyksiä ja huomioita yhteen. Rova Kosta seuraavana. Kiitos varsin mielenkiintoisista alustuksista. varmasti esittelee voi hyödyntää näitä esiin nostettuja aspekteja. Muutama kysymys nyt kuitenkin tässä. Niin kuin esittelijäkin puheenvuorossa kävi ilmi, eh, vaikuttaisi siltä, että sanottaisiin eh, toiminnan, vapaaehtoisen toiminnan teemavuosi. Eh, kysyisin teidänkin mielipidettänne tähän otsikkoon. Mitä mieltä olette näistä terminologisista kysymyksistä. Ja sitten tässä siis toissijaisuuden vaatimus on muistettava, eli kullakin jäsenmaalla on omat erityispiirteensä ja toisaalta sitten, niin kuin sanoin juuri puheenvuorossaan totesi, jonkinlaista yhteistä eurooppalaista puitteistoa tarvitaan. Se ei saisi olla liian yksityiskohtainen ja sitova, mutta sellainen, joka kuitenkin jonkinlaisen juridisenkin ehkä ulottuvuuden antaisi. Ja näin olisi mahdollista verrata näitä kokemuksia myöskin. Katsoisin, että tämä on yksi tärkeistä kysymyksistä ja toisaalta sitten kuinka voidaan määritellä jokin järjestö tai yhteisö näissä puitteissa sopivaksi, esimerkiksi että se on voittoa tuottamaton ja niin edelleen. Ymmärtääkseni näistä lähtökohdista ollaan samaa mieltä nykyisellään ymmärtääkseni. Toivottaisiin, että komissio toivoo, että kyse ei ole muusta kuin tästä teemavuodesta, joka antaa hieman yleisosviittaa tästä asiasta, mutta ymmärtääkseni tarkoitus ei kuitenkaan ole ryhtyä teemavuoden myötä varsinaisiin juridisiin yhtenäistämistoimiin. Ja nykyiset puitteethan eivät riitä, niin kuin tässä jo tuudettiin. vielä on poliittisesti tarkastelinkin. tässä puhutaan tärkeästä kysymyksestä. nuorten toiminnan osalta kysyisin, mitä kansalliset järjestöt tekevät tukeakseen nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä. Tätä sivusittekin. Ja jos Euroopan rahoitusta eh, järjestölle myönnetään, niin eh, kuinka sitten eh, varoja hyödynnetään esimerkiksi nuorille. Sitten kolmas ikäkausi. Usein on ajateltu, että kolmas ikäluokka toimisi ikään kuin kohderyhmänä, mutta tässä asia käännettiin toisiin päin. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska ikääntyvien henkilöiden kokemus ja taidot usein jäävät hyödyntämättä ja nyt kun eh, väestö ikääntyy Euroopassa, niin puhutaan myöskin eh, suurista määristä taitoja ja tietoja, joka saattaa hukkaan mennä. Niin kuinka olisi mahdollista jollain tavalla eh, erikseen nostaa esiin tämä asia, kun vapaaehtoistyöstä puhutaan, eli kun kohderyhmänä, tekijäkohderyhmänä olisivat ikääntyvämmät henkilöt. Kiitoksia sitten herra Tekes. Elnök asszony, tisztelt jelen... Puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat. Huomiomme kiinnittyy erääseen hyvin tärkeään kysymykseen. Tämä eurooppalainen vapaaehtoistyön teemavuosi on kohteena. Haluaisin tarjota teille näkökulman Keski- ja Itä-Euroopasta ja puhua erityisesti meidän kansalaisyhteiskuntamme ongelmista. Diktatuurin aikana henkilöt, ihmiset olivat pelkkiä lukuja. Yksilön osallistuminen yhteisön toimintaan ei ollenkaan kuulunut kuvioon. Romaniassa ja Unkarissa ja en, muissa entisissä kommunistisissa maissa demokraattiset sukupolvet ovat pohjautuneet paljon vapaaehtoistyöhön ja sen arvoon ja, ja kun nyt ei enää olla Euroopan peränpitäjä on Tämä koko vapaaehtoistyön periaate on meille hyvin tärkeä. Ja näin ollen myöskin koko tämä teemavuosi on meille tärkeä. Kirkkojen merkitys on tässä suuri. Kun 90-luvulla kirkot vapautettiin, nehän olivat kiellettyjä luostareiden ja uskonnollisten yhteisöjen toiminta oli täysin kielletty ja sitten yhtäkkiä tämä kaikki heräsi uudelleen henkiin. Minä antaisin kirkoille suuren merkityksen. Sekin meidän on otettava ohjelmassa huomioon. Myös eurooppalaisten kirkkojen konferenssi tuolloin järjestetään puhemiehemme musiikki myös tulee käsittelemään tätä asiaa. On otettava huomioon vuoropuhelu ja yhteistyö kirkkojen välillä. Minusta se on asia, joka liittyy tiiviisti tähän teemaan. Joten nyt haluaisin vielä kiittää puhujia kaikista heidän sanomastaan. Kiitoksia. Schmidt. No? No, mistä Kelly? Niin, herra Kelly. Katsoin teitä, mutta ei tainnut olla. Kiitos. Kolme esiintyjää antavat hyvin hyviä näkemyksiä vapaaehtoistyön ongelmiin, eikä kukaan varmaan voisi olla eri mieltä heidän kanssaan. Tuen puute, arvostuksen puute, rajoituksen puute erityisesti sertifikaatit, kaikki nämä asiat on sellaisia, jotka täytyy käsitellä ja toivottavasti saadaan vastauksiakin, mutta samaan aikaan ei voi olla liian negatiivinen myöskään, eikä sitä mitenkään syytä, koska ongelmat ovat tässä otsikossakin, joka kuulemisella tänään on. Ja otsikon mukaisesti täytyy alustaa, mutta kun katsotaan ihmisten lukumäärää, jotka vapaaehtoiseksi vapaaehtoistyötä tekevät, niin arvostuskysymys ja sillä annettava arvo ei ehkä ole niin synkkä kuin miksi kuva, kuvan maalaamme, koska arvioidaan 30 aikuisesta tekevät jonkunlaista vapaaehtoistyötä, eikä he eivätkä sitä tekisi, jos sillä ei olisi mitään arvoa yhteiskunnassa. Et, ja ettei siitä tulisi jotain hyvää palautetta siitä työstä. Sama on myöskin haaste meille 70 sanoivat, että he haluaisivat tehdä jotakin vapaaehtoistyötä, mutta suuria esteitä on, miksi ihmiset eivät tule mukaan, ja se on haaste meille, erityisesti 2011, kun tämä vuosi tulee, niin 30 lukua silloin nostetaan niin mahdollista lähelle 70, niin se muuttaisi yhteiskuntaa ja tekisi sitä paljon paremman paikan ja parantaisi elämänlaatua ja yleistä ilmapiiriä kaikissa yhteisöissä. Se, mitä saimme selville Irlannissa, kun teimme tähän liittyvää työtä kansalais Bertie Arnin sanoi siinä ja olin siinä mukana, että kaksi ryhmää, jotka vähiten tekivät vapauttajustyötä, olivat kaksi ryhmää, joilla on eniten aikaa. Työttömät ja ikääntyneet työttömät voidaan ymmärtää tiettyyn rajaan asti psykologisista ja muista syistä, mutta varmaankin on erilainen ristiriita ja siihen täytyy silti kiinnittää huomiota erityisesti nämä ikääntyneet, koska kun väestö ikääntyy, niin ihmiset tuppaavat jäämään eläkkeelle aiemmin tai jäämään osakaeläkkeelle, niin tähän täytyy keskittyä, koska siellä on asiantuntemuutta, arvojen tuntemusta, se olisi hyvin hyödyllistä Esimerkiksi 30, jos siitä tulee 70, niin sillä olisi suuri ero. Tätä täytyy mahdollisuutena katsoa. Ja tietysti esteet, joista nyt on puhuttu, niitä täytyy käsitellä ja hoitaa ja varmistaa, että näin voi tapahtua. Kiitoksia alustuksista, kun esitetään ratkaisuja. Täytyy katsoa laajempaa kuvaa ja toivottavasti ottaa positiivinen asenne, kun, no niin, tämä on viimeinen kohta, niin Vapaaehtoistyö on ehkä se toiminta, joka erottaa ihmisen elämästä enemmän kuin mikä myy kaikki muut aktiviteetit, joihin ryhdymme, nukkuminen, syöminen, työ, työn tekeminen, juominen. Periaatteessa e-, eläimet tekevät samalla tavalla, mutta vapaaehtoistyö äh, leimaa ihmistä. No en jatkanut näistä ihmisten toimista pidempään, mutta niin 2011 kun tulee, niin se antaa meille erittäin hyvän mahdollisuuden ottaa johtoasema tästä ja asentaa rakenteet paikoilleen varmistaaksemme, että 30 luku tulee 70 luvuksi ihmisiä, jotka osallistuvat vapaaehtoistyöhön siis. Kiitoksia tästä valaistuksesta, mikä meidän tarvitaan elämistä. Sitten seuraava puheenvuoro. Kiitokset. Bardzo dziękuję. Ennen kaikkea kiitoksia paljon näistä asiantuntijoiden alustuksista. Ei pelkästään hyvin asiantuntevia he ole, vaan tämä sitoutuminen, he ottavat asian omakseen. Tämä luen, luonnehtii myös vapaaehtoistyöntekijöitä. Minäkin olen tällaisesta postkommunisesta maasta ja juuri tämä vapaaehtoistyö on muuttanut realiteetteja Puolassa ja nyt on sitten vapaaehtoistyö Euroopassa. Minä olen tämän Euroopan vapaaehtoispalvelun kanssa paljon ollut tekemisissä. Olen samaa mieltä ei pelkästään European Voluntary Servicesista, vaan myöskin useista ohjelmista Puolan sisällä. Ja se, mistä halusin teille kertoa, on se, että vapaaehtoistyö on äärettömän arvokasta, ei pelkästään jos ajatellaan palveluita, joita kansalaisjärjestöt, vapaaehtoisjärjestöt meille tuottavat, sen he, he usein kunnan tai alueen tai joskus jopa valtion toimia voivat hoitaa. Mutta yhtä tärkeää meille eurooppalaisina se on sen takia, että vapaaehtoistyö, vapaaehtoiset työntekijät, näiden työssään saaneiden kokemustensa jälkeen ovat sitten sellaisia kansalaisia, jotka ovat meille eurooppalaisille arvokkaimpia. He ovat demokratian avoimen EUn puolesta, he ymmärtävät yhteiskunnan toimintamekanismeja ja osallistuvat näihin yhteiskunnan toimintoihin aktiivisesti ja ovat avoimia toiselle. He organisoivat tätä meidän yhteistä tilaamme, julkista tilaa jonkinlaiseksi muu, muuksi Eli tällaisen kristillisdemokratian hengessä, lähimmäisenrakkauden hengessä, eli tämä toinen, joka voi olla aivan toisenlainen, niin opitaan sitä tuntemaan kuitenkin. Näitä kokemuksia on nuorilla vapaaehtoistyöntekijöillä, jotka olivat ulko- ulkomailla European Voluntary Service-järjestön puitteissa. He tulevat takaisin mu- muuttuneen ihmisinä, he ovat parhaita eurooppalaisia kansalaisia. No tietysti rahakin tästä puuttuu muistutitte uskonnollisista yhteisöistä ja kirkoista. Minä neljän vuoden ajan olin Euroopan komissiossa töissä pitkän kansanjärjestökokemuksen jälkeen. Olin komission edustajana Puolassa ja huutokaupoista ja näistä tarjouskilpailuista puhuitte. Nämä minulle vapaaehtoistyöntekijänä, kansalaisjärjestöihmisenä, kun komissiossa aloin työskennellä, ne loivat sellaiset ehdot, jotka eivät sallineet sitä, että minä pystyin tekemään kansalaisjärjestöjen kanssa normaalia yhteistyötä, vapaaehtoistyöjärjestöjen kanssa yhteistyötä, koska se on suuri ongelma. Ne sulkivat pois yhteisöjä, uskonnollisia erilaisia, joissakin asioissa ja maissa, mikä on katastrofi täytyy tehdä ero. Nämä ehdot ja olosuhteet täytyy ottaa huomioon erilaiset ehdot maasta maahan, eikä kansalaisjärjestöjä voi ja vapaaehtoisjärjestöjä PR-yhtiöinä pitää minä tämän DG-kommunikaation puitteissa tein töitä PR-yhteisöjen kanssa, tein heidän mitään mission, tuntemusta, ei läheisyyttä kansalaisiin. Ja monissa asioissa kansalaisjärjestöt olisivat minulle olleet paljon parempi kumppani, mutta sääntöjen vuoksi en voinut käyttää niiden palveluksia. Joten vahva vetoomus tässä siihen, että jotain tämän kanssa täytyy tehdä komissiolle vetoan, komission vetoan, että se mahdollistaisi tällaiset tarjouskilpailut, joissa myös kansallisjärjestöt voisivat olla mukana. Ja sitten vapaaehtoistyön yleistäminen myöskin ja, ja tiedon yleistäminen, instituutioista ja niiden rakentaminen, jossa voidaan kehoittaa nuorisoa hyödyntämään Sokratesta Erasmusta. Tämä pitäisi olla ihan yhtä yleistä ja sinne pitäisi päästä keräämään näitä kokemuksia nuorten ihmisten. Kiitoksia. Herr Fleckenstein. Herra Fleckenstein. Ja auch ich möchte mich... Niin, haluaisin lämpimästi kiittää näistä asiantuntevista lausunnoista. Tässä alustusten aikana ajattelinkin, mitä tällä on merkitystä, kun ajatellaan vuoden 2011 teemavuotta. Ja neljä tärkeää seikkaa nousi mieleeni. Ensinnäkin on ähm, voitava puhua siitä, miltä äh, vapaaehtoistyö tänä päivänä vaikuttaa. Äh, no, tänään ei enää ole kyse ihmisistä, jotka pelkkää hyvää tahtoisuutta, vaikkakin väsyneinä äh, menevät vapaaehtoistyötä tekemään, vaan nuorekkaista, vaikka vanhemmistakin ihmisistä on kyse, jotka ovat innokkaita ja haluavat auttaa ja haluavat tehdä jotain hyvää myös itselleen. Ja niinpä meidän onkin käytävää keskustelua siitä, mitä yhteiskunnan on tarjottava, jotta saadaan lisää vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä, esimerkiksi koulutustoimit ja niin edelleen. Ja sitten toinen kysymys olisi käytävä keskustelua myös paikallisyhteisöistä ja valtiotasolla emme varmaankaan voi olettaa, että teemavuoden jälkeen saadaan eh, hoidettua Euroopan tasolla kaikki vapaaehtoistyöhön liittyvät seikat. Suurin osa hoidetaan kuitenkin kotirintamalla. Vapaaehtoistyöhän maksaa, vaikka vapaaehtoistyöntekijät itse tekevät kuitenkin ansiota työnsä, mutta koulutus, koordinointi ja niin edelleen, eh, nämä ovat toimia, jotka jollain tavalla on rahoitettava, mutta tämä kannattaa, koska moninkertaisena eh, panos tulee takaisin, mutta jostain rahat on saatava, eikä valtion tuella voi ajatella aina se sellaista, että otetaan muutama virkamies lisää koordinoimaan asioiden kulkua, vaan esimerkiksi eh, parhaiden käytänteiden eh, mallien eh, myynti houkuttelevaksi tekeminen muille, tähän ehkä tarvitaan lisää varoja muun muassa. Meidän on myöskin oltava yhteydessä yrittäjinä yritysmaailmaan, sillä joissain tapauksissa tilanne on sellainen, että ei oteta välttämättä sen takia mielellään vapaaehtoistyötä töihin, koska ei usko, että he hoitavat homman yhtä hyvin kuin muut. Mutta sitten on yrittäjiä, jotka ajattelevat, että ihmiset, jotka ovat oma-aloitteisia ja haluavat omasta tahdostaan tehdä jotain, ovat juuri sellaista väkeä, jota kannattaa töihin ottaa omaan yritykseensä. Ja sitten viimeinen seikka, se ei tässä vielä ole esiin noussut, mutta on omasta mielestäni kuitenkin tärkeä kysymys. Ehkä kyseessä on Saksalle tyypillinen ongelma. Eli kuinka voimme pitää huolen siitä, ettei kenenkään tarvitse pelätä sitä, että vapaaehtoistyö vetää mattoa palkkatyön alta. Itse olen toiminut hoitoalalla ja kovasti tehnyt töitä ja voin todeta, että ilman vapaaehtoistyövoimaa emme olisi enää millään voineet kaikkia tehtäviä hoitaa. Mutta äh, kuitenkin monet työntekijät olivat jo tuolloin peloissaan, ajattelivat, mitä Eh, miten tätä niin sanottua säästöä väärin käytetään, eh, menettävätkö työntekijät työpaikkansa, eh, jos vapaaehtoisia otetaan. Ja tämä on asia, jota myöskin tulee käsitellä vuonna 2011. Kiitos. Herr Herra Takkula, herra Orva Börder ja sitten pyytäisin lyhyesti. Ei ole kovin pitkä aika enää. Um, I also come from the voluntary sector and, uh... Minäkin tulen vapaaehtoissektorilta ja monien vuosien ajan olen siellä tehnyt työtä ja olen iloinen siitä, että on tämä teemavuosi tulossa, koska se antaa mahdollisuuden ihmisille kautta Euroopan jakaa parhaita käytäntöjä ja tietoa niistä kaikenlaisesta vapaaehtoistyöstä, tästä altruistisesta toiminnasta, jota tehdään kaikissa yhteisön osissa, oli kyse sitten sairaalassa ihmisistä, kun äsken kuultiin, tai kirkoissa tai urheilun alueella, tai sitten tällä sektori, jossa minä olin, eli neuvonta ja tukitoiminta ihmisille, yhteisön, jotka ovat huonommissa asemissa yhteisöissä. Nämä järjestöt, jotka ovat mukana vapaaehtoistyössä ja eh, heillä on velvollisuus huolehtia näistä vapaaehtoistyöntekijöistä ja koulutuksesta ja eh, tuesta, ja, jota tarvitaan vapaaehtoistyössä ja tarjota heille akkreditaatio, että kun he vapaaehtoistyöstä lähtevät jatkavat, että heillä on jotain, millä todistaa, että he ovat, mitä ovat tehneet ja pääsevät eteenpäin. Ja vapaaehtoistyö antaa paljon luottaa itseluottamusta ihmisille ja nuoria ihmisiä, joita on nähnyt tulevan vapaaehtoistyösektorille, ovat sieltä lähteneet suuresti kasvaneina ihmisinä. He ovat jota he ovat sitten ansainneet ja saaneet tästä vapaaehtoistyöstä tätä kokemusta. Ja yksi asia, jonka joka tässä tuli esille, on tämä rahoituspainajainen. Ja se on todellakin painajainen monille ihmisille vapaaehtoissektorilla. Ja jos tämän vuoden kautta voimme tätä asiaa parantaa, niin se olisi erittäin hyvä asia. Mutta rahoituksen etsimisessä niin se on kovin vaikea löytää sitä rahoitusta nyt töille. Ja EUn painais, rahoituspaineinen ei auta ja tätä pitäisi myöskin tämän teemavuonna käsitellä. Jos paremmin tiedon ja voimme saavuttaa, ja mehän kuulimme uusista jäsenmaista, että, että siellä ei ole tällaista perinnettä, mutta sieltä, missä minä tulen UKsta, vapaaehtoistyö on suuri, hieno traditio, ja meillä on paljon asiantuntemusta ja taitoja, ja tämän vuoden kautta, jos tätä voidaan viedä eteenpäin ja välittää, kun vuotta suunnitellaan ja sen vuoden aikana, että jaetaan – tietojärjestöjen kesken saadaan niitä yhteen jakamaan näitä kokemuksia, niin tämä vuosi varmaankin tulee menestyksekkääksi. Kiitoksia. Takkula. Kiitoksia sitten herra Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tähän teemaan vapaaehtoistyö on hienoa ja monenlaisia elämyksiä antava sosiaalisen toiminnan muoto, joka on sekä kansallista että kansainvälistä. Ja itsekin olen yhden vapaaehtoisjärjestön puheenjohtaja Suomessa. Meillä on 16 000 jäsentä mukana toiminnassa. Ja se, mistä ennen muuta kantaisin huolta ja minkä haluaisin myös arvon alustajille sanoa, ja, ja kun nyt suunnitellaan tämä vuoden 2011 erityistä teemavuotta, niin tämmöinen vapaaehtoistyön eettinen vastuu, mun mielestä sitä pitäisi alleviivata. Eli eettisiä periaatteita ja vastuuta – Eli pitäisi tietyllä tavalla laittaa niin sen työn laatukriteerit ja tavoitteet. Ja että se, että millä tavalla tekijät valitaan erilaisiin tehtäviin ja miten heidän sopivuutensa tehtäviin varmistetaan. Erityisesti tämä koskettaa työtä, mitä tehdään lasten ja nuorten parissa. Eli millä tavalla ne aikuiset, jotka sinne hakeutuvat. Euroopan laajuisesti on esimerkkejä siitä, että on henkilöitä, joilla on rikosrekisteri, tai ei ole rikosrekisteri kunnossa, on hakeutunut tämmöiseen työhön. On myöskin semmoisia, kenellä on erilaisia taipumuksia, pedofilia ja muut tämän tyyppiset asiat ovat nousseet esille tämmöisessä keskustelussa. Ja siksi niinkin hieno työ kuin vapaaehtoistyö, niin meidän täytyy luoda tämmöiset eettiset laatukriteerit, eettinen vastuu. Ja sitä niin kuin alleviivaisin, että kun näitä ohjelmia rakennetaan, niin tämä, tämä puoli on varmasti niin kuin hyvä huomioida ja jollakin tavalla, jos nämä eettiset laatukriteerit voitaisiin niin luoda Euroopan laajuisesti, niin minkä kaikki jäsenmaat sitoutuisivat ja kaikki kansalaisjärjestöt, vapaaehtoistyöjärjestöt, niin uskon, että silloin tämä arvokas työ vielä saisi niin kuin yhden lisäulottuvuuden. Thank you. Mr. Vadim. Kiitos, että herra Vadim. Mrs. Park, please allow me speak in my language, in Romanian. în România. 1000 de kilometri până la Bruxelles și... Matkustin 2000 kilometriä päästäkseni Brysselin. Ja pitkän matkan teki myös matkakumppani, joka tuli Israelin suunnalta tänne päin. En tiedä, voinko ehkä puhua lisää huomenna. Nyt tässä on niin lyhyt puheenvuoroaika. Olen sosiologi ja myöskin historiaopiskelu. I want to propose to... Eli voisi olla hyvä, jos äh, olisi alavaliokunta mahdollista perustaa, joka pitäisi huolen vanhoista hautausmaista ja muistomerkeistä Euroopassa, koska eh, varsin eh, monet ovat huonossa kunnossa, varsinkin juutalaiset hautausmaat. Antakaa minun ihan muutama minuutti tästä puhua, sallitteko sen? Lieber Herr Vadim, es ist leider nicht möglich. Hyvä herra Vadim, se ei valitettavasti ole mahdollista. Meillä on kuulemistilaisuus, jonka aihe on vapaaehtoistyö. Äh, Mutta tässä puhutaan monista ongelmista ja on paljon tärkeämpiäkin kysymyksiä täällä Euroopassa. Välimitän iltapäivänä ollaan erityisessä tilaisuudessa. Sen nimi on kuulemistilaisuus ja sillä on oma teemansa, aiheensa. Sitä nyt käsitellään. Ja jos siitä ette voi puhua, niin pyytäkää puheenvuoro seuraavassa valiokunnan kokouksessa tästä asiasta kohdassa muut asiat Herra Vadin, pahoittelen kovasti, mutta täytyy pitäytyä säännöissä kiinni. Rova McClarkin on seuraavaksi puheenvuoron pitäjä. Next time in committee, yeah? Sie Seuraavalla kerralla. Aina voitte tästä puhua, mutta meillä on kutsuttuna vieraita tänään, jotka haluavat. Herra Vadim, saisinko puhua loppuun? Two minutes. Huomenna kaksi minuuttia, sallitteko sen? Member of this parliament like you. Olen yhtä lailla mm, jäsen täällä kuin tekin, eli minulla on samat oikeudet kuin muillakin. Nämlich morgen keine niin Sitzung. Huomenna ettävä tulee ole kokousta. Seuraava puhuja, Rova McClarkin. Thank you, Chairman. Th- thank you for your contribution. Kiitos ja kiitos puhujille mielenkiintoisista alustuksista niin vapaaehtoistyöntekijät omalla ajallaan antavat valtavan panoksen täällä Euroopassa ja se on varsin harvinaista nykyisellään. Eli byrokratian purkaminen, ettei se toimi esteenä, se on oikein hyvä asia. Itse olen eh, urheilusaralla eh, toiminut ja ilman vapaaehtoisia mitään urheilujuttuja ei voitaisi järjestää lainkaan mutta monesti eh, byrokratia ja sen aiheuttamat omat henkilökohtaiset kustannukset ovat ongelmana, niin näitä kannattaa käsitellä. Mutta on hyvä, että vapaaehtoistyö aiotaan nyt ottaa teemavuodeksi vuonna 2011 ja näin saadaan tunnustusta myöskin vapaaehtoistyöjärjestöille ja niiden panokselle. Ja näin voidaan myöskin kerätä tietoa siitä, miten arvokasta työtä tehdään ja kuinka paljon vapaaehtoistyöllä todellakin työtä tehdään Euroopassa. Ja tämä tarjoaa myöskin mahdollisuuden sanoa kiitos näille toimijoille saamme käsityksen siitä, millä laajuudella vapaaehtoistyötä on tehty ja kuinka paljon ihmisiä on sen myötä autettu. Kiitos. Kiitoksia viimeisenä sitten Rova Virgia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen järjestöaktiivi. Olen kymmenen vuotta työskennellyt Ranskan hallinnossa ja käsitellyt juuri näitä asioita. Haluaisin korostaa tätä eroa benevolaatia, ja vol- välillä. Tämä ei ole ainoastaan ranskalainen, vaan koko ranskalaista maailmaa koskevan, koskeva ero. Mitään äh, väärinkäsityksiä tähän ei kannata tuoda. Jättäkäämme anglisismit syrjään ja käyttäkäämme oikea ranskankielistä sanaa, joka olisi benevolaatti työ. Olen tyytyväinen tästä teemavuodesta. vuodesta Minua on aina järkyttynyt, järkyttynyt se, kuinka e, eriala, erilaisia tilanteet ovat tällä lailla. Järjestöt ovat hyvin erilaisia, tapa toimia on hyvin erilaista. Tilanne on kehittynyt kuitenkin paljon vuosikymmenien aikana. On, on tarkkaan pidettävä huoli sanastosta, kun puhutaan vapaaehtoistyön tekijöistä, järjestöistä ja rakenteista. Ja nyt tässä kuitenkin sotketaan kaikki toisiinsa ja yleistetään ja halutaan käsitellä samalla tavalla hyvin heterogeenista joukkoa Tähän haluaisin vielä lisätä sen, että riippumatta instituutioista Euroopassa vaadimme ja pyydämme jatkuvasti kansalaisyhteiskunnan kehittämistä. Nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus antaa tälle asialle uutta potkua ja keskittyä politiikan rooliin tällä alalla. Olen toki yhtä mieltä herra Takkulan kanssa – kun hän sanoo, että on olemassa eettisiä sääntöjä ja, ja kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Meidän on pidettävä todella siitä kiinni myös yleisestä järjestöstä, mutta meidän ei kuitenkaan pidä yrittää niveltää koko maailmaa, vaan jätettävä tehtävä kansalaisille antaa heidän järjestäytyä itse. Now I give at least the floor to Mrs. Harkin. Rova Harkkinille puheenvuorolle. Hän on esittelijänä lausunnossa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti, koska savuin myöhään pahoittelen. Olin eri valiokunnassa, kuten tiedätte. Hyvin lyhyesti, koska en kuullut keskustelua, mutta minä myös, kuten kaikki muut täällä. Olen erityisen iloinen, että 2019 on teemavuosi vapaaehtoistyölle. Ja viime parlamentissa julkista lausumaa tästä työstin ja hyvä, että komissio tähän suostui. Yksi huomio, koska varmaan paljon laajalti tästä keskusteltu. Timo vuoden aikana kylläkin annamme arvoa vapaaehtoistyölle, niin monet järjestöt kautta EUn myöskin katsovat meihin, että tekisimme jotain käytännöllistä myös. Ja tietysti annamme arvoa ja tunnustamme kaikki, tämä on kiva. Mutta silti, jos voisimme keksiä jonkinlaisia aloitteita, yksi esimerkki, joka mielestäni saattaisi olla hyödyllinen, että voisimme käyttää luontoissuorituksia kaikille projekteille ja aloitteille. Ja sillä tarkoitan, että vapaaehtoisaikaa arvostettaisiin ja otettaisiin osa rahoituksena luontoissuorituksena tällaista voisimme toimialan toimivaltuuksemme puitteissa tukea tässä parlamentissa ja jotain konkreettista kuin tämä, kuten kaikki muut asiat, joista puhutaan, niin olisivat hyvin eh, hyödyllinen perintö meiltä. Vielen Dank. Ich selber möchte auch noch zwei Anmerkungen. Minä haluaisin tehdä muutama huomio. myös esittää. Haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että jos nämä huutokaupat tai tarjouspyynnöt järjestetään niin kuin tähän asti, niin monet vapaaehtoiset eivät voi osallistua näihin, koska niillä ei ole organisaatiota, ne, niitä ei julkisilta rahoista tueta. Jos me empeksi arvosta vapaaehtoista, että niin että he voisivat osallistua näihin tarjouskilpailuihin, niin miten voimme odottaa, että muut tässä toimisivat paremmin kuin me? Tässä pitäisi jotain kehtää. Komissio on joskus paavillisempi kuin paavi itse, ja heitä pitäisi sanoa, että maailma näyttää toisenlaiselta kuin mitä se, kuin mitkä sen saksalaiset tai amerik- ranskalaiset byrokraatit kuvittelevat. No, täytyy tehdä ero nu- niiden nuorien välillä, joista toivomme, että he tulisivat yhteiskunnan osaksi vapaaehtoistyöllä, että se pitäisi sertifioida, että se voisi näkyä vaikka Europassissa. Ja sitten, että yhteiskunta, niin kuin kollegat ovat täällä sanoneet, ja yrittäjät sitten, ja yhteiskunta se tunnustaisivat, niin, että ei olisi näitä kaksi vuotta tai vuosi mennyt hukkaan. Ei, hän on osallistunut yhteiskunnan aktiivisesti vuoden ajan. Ja kolmanneksi, mikä on meille hyvin tärkeää, 40 on 20 vuotta toiminut. Minulla olisi hyvin tärkeää, jos komissio, enemmän kuin tähän asti, tukisi näin niin kutsuttuja senior service palveluita. Ne ovat ikääntyneille ihmisille kohdistettuja vapaaehtoispalveluja. Siis ei ammatillista, mutta he eivät ole ammatissa, mutta heillä on paljon voimaa sen, että minussakin, että korkeasti voivat olla hyvin aktiivisia, haluavat olla aktiivisia. Ja sellaisilla toiminta-alueilla, jossa he oman kokemuksen voivat tuoda mukaan demokratiassa, Bosnissa, Albanissa, uusissa demokratiassa, missä tahansa, minulta aina kysytään, miksi tämä ei onnistu. Ei se maksa paljon rahaa. Olen varma, että hyvin edullisesti tämä voitaisiin tehdä. Kaksi näkökohtaa, josta uskon, että ne ovat hyvin tärkeitä ja minulla on se tunne, että te ajattelette myös näin. No, nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että meillä on toinen osa kuulemisesta tilaisuudesta. Ehdotan seuraavaa. Annan nyt neuvoston edustajalle puheenvuoron, koska sen täytyy ilmeisesti, hänen täytyy ilmeisesti lähteä aikaisemmin pois. Hänen vaimo ilmeisesti odottaa vauvaa ja isin pitää olla lähellä, joten siinä mielessä toivon ja toivotan hänelle, tai toivon, että hän voi aloittaa tässä. Ja sitten kolmalle, neljälle herralle, kolmelle herralle, jotka tällä ovat aluksen pitäneet asiantuntijoille, antaisin mahdollisuuden sitten vastata näihin esille tulleisiin asioihin. Ja sitten tämä kakkoskohta on käsiteltykin ja sitten Skuria pitää puheenvuoron Minun täytyy lähteä myöskin aiemmin pois. Minulla on toinen keskustelu johdettavana vielä herra Selinille puheenvuoro vielä. Olkaa hyvä. Niin, hyvä, että saataisiin tämä teemavuosi eh, hoidettua loppuun tai valmistunut. Hyvä, tai että saatiin päätettyä sitten teidän puheenjohtajakauden aikana. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille. No, eh, ei nyt vaimoni ihan vielä synnytysosastolla ole suinkaan. Meillä on kuitenkin tapaaminen lääkärin kanssa ja kyllä yhdeksän kuukautta tässä alkaa umpeutua, totta sekin on. Eli milloin vain saattaa alkaa tapahtua. Ja ehkä pieni vapaaehtoinen kohta putkahtaa tähän maailmaan. No niin, kiitos kuitenkin kutsusta tulla tänne puhumaan puheenjohtajavaltion nimissä. Toimin kulttuuriasioiden työryhmän puheenjohtajana ja me nimenomaan eh, vapaaehtoistyön teevoutta käsittelemme. Kesäkuussahan komissio tämän ehdotuksen teki. Kerron hieman, kuinka asia on käsitelty ja kerron, kuinka nyt eh, aiomme sopia sitä parlamentin kanssa, että saataisiin nopeasti päätös asiassa aikaan. Mutta ensin muutama sana eh, näin alkajaiseksi. Uskomme ja Ruotsissa uskotaan, että jos yhteiskunta haluaa olla toimiva demokratia, sen on oltava sellainen, että se tukee kansalaisyhteiskuntaansa. Ja kansalaisyhteiskuntahan pohjautuu varsin laajalti vapaaehtoistoimiin. Tietysti eri maiden tilanne on erilainen, mutta jos katson omaa maata, niin yli 50 prosenttia henkilöistä käyttää yli 15 tuntia viikosta niin sanottuun vapaaehtoistoimintaan vapaaehtoistyö ei ole vain yksi sektori muiden joukossa, vaan niin kuin totesin, se on yksi eh, kulmakivistä demokratioissa ja hyödyttää yhteiskuntaa monin tavoin. Ja se hyödyttää myöskin yhteiskunnan kaikkia ikäryhmiä. Kun puhutaan eh, tuen laadusta, jota kansallisvaltiot voivat vapaaehtoissektorille antaa, vaihtelee kovasti eh, maakohtaisesti. Ruotsi vahvasti uskoo siihen, että tällainen valtion tuki tai EU-tasoinen tuki, sen tulisi aina pohjautua luottamukseen ja kunnioituksen, että kunnioitetaan riippumattomuutta ja itsenäisyyttä, mitä tulee vapaaehtoistyöntekijöihin. Tätä Ruotsi haluaa painottaa. Siis tukitoimia kyllä tarvitaan, mutta niiden tulee kuitenkin pohjautua siihen, että kunnioitetaan järjestön riippumattomuutta. Sitten mitä tulee vapaaehtoisuuden teemavuoteen, niin kuin totesin, komission ehdotus saatiin tämän vuoden kesäkuussa ja olimme hyvin tietoisia siitä, että Euroopan parlamentilla on myöskin vahva kanta tähän asiaan. Ja Euroopan parlamentti on myöskin tämän teemavuoden takana vahvasti ollut. Ja alun alkajan meille oli selvää, että tämä neuvoston päätös eh, asiakirja ja oikeusperusta ehdotuksen taustalla vaatii kuitenkin eh, parlamentin kuulemista, eli neuvosto ei voi parlamenttia kuulematta edetä asian käsittelyssä. Kun heinäkuussa asian käsittely käynnistyi, niin silloin tietysti parlamentin kanssa ei voitu asiasta neuvotella, niinpä odottelimme eh, siihen saakka, kunnes vaalit oli pidetty ja oli mahdollisuus tavata uusi esittelijä Heras Kuria. Tapasin 13.10. hänet ensimmäisen kerran. Ja neuvoston ja oman työryhmäni eh, puitteissa tässä asiassa on edetty varsin hyvin ja katsoimme, että Asiasta voitaisiin varsin hyvin olla yhtä mieltä varmaankin. Emme uskoneet, että mihinkään suurempiin hankaluuksiin törmättäisiin jäsenmaiden välillä. Pikemminkin vaikutti siltä, että komission ehdotus sai varsin vahvan tuen taakseen. Olen myöskin, kun nyt tätä asiaa käsitellyt, ollut yhteydessä en kaikkiin, mutta kuitenkin moniin vapaaehtoistyötahoihin, ja niiltäkin on saatu pitkälti tukea näihin suunnitelmiin. Muutama asia eh, niistä, jotka nyt olivat esillä. Eh, eh, yksi jäsenmaa esimerkiksi toi esiin sen, että olisi tärkeää, että päätösteksti kunnioittaa nykyistä monimuotoisuutta Euroopassa sen suhteen, kuinka vapaaehtoistyöt järjestetään. Monet jäsenmaat halusivat lähteä siitä, että määritelmät, joita käytettäisiin, olisivat mahdollisimman laajoja, jotta ei määriteltäisi vapaaehtoistyötä liian tiukasti siten, että se ei kata kaikkia jäsenmaita. Tarvittaisiin siis laajaa määritelmää, jotta voidaan huomioida nämä hyvin monenlaiset tavat hoitaa vapaaehtoistyöt. Jotkut toimivat eh, hieman lisäselvyyttä siitä, kuinka eh, rahoitus hoidetaan tämän teemavuoden aikana. Ja jotkut sitten toivat esiin sen, että on ihan selvä, että komissio esittää sen, että eh, vapaaehtoistyöstä on hyötyä taloudelle ja yhteiskunnalle, mutta vapaaehtoisuus pitkälti liittyy myös henkilökohtaiseen kehitykseen ja monet halusivat nimenomaan tätä solidaarisuuden aspektia painottaa. Ja sitten hyöty poiki näistä henkilökohtaisista kokemuksista, mutta eivät kuitenkaan olisi ensisijaisia, vaan henkilökohtainen kokemus olisi ensisijainen parlamentin järjestämä hyvä kuulemistilaisuus tässä on nostanut esiin monia kysymyksiä ja ongelmiakin. Ja tässä on tärkeää todeta, ja kaikki ymmärtävät varmasti sen, että vapaaehtoisuuden teemavuosi on yksi mahdollinen eh, väline eh, nostaa esiin eh, ongelmia, jotka liittyvät vapaaehtoistyöhön. Kuitenkaan teemavuosi ei yksinään voi kaikkia ongelmia ratkaista. Haluan tämän esiin tuoda siksi, että kun päätös tehdään, niin on ymmärrettävä kuitenkin realistisissa puitteissa se, mitä kaikkea voidaan tämän teemavuoden aikana aikaan saada. On monia ongelmia, jotka on hoidettava sitten pidemmällä aikavälillä. Mutta joka tapauksessa teemavuosi tulee olemaan tärkeä. Se pyrkii esiin nostamaan vapaaehtoistyöhön liittyviä ongelmia, kyllä. Ja kun on yhteydessä tämän alan ihmisiin, niin puheenjohtajalle on tullut selväksi se, että tämä sektori, vaikka se varsin laaja onkin, se on odot, sillä on hyvin ö, suuret odotukset teemavuoteen liittyen, näin tulee ollakin. Mutta kun sitten teemavuosi käynnistyy, on tiedettävä, mitä halutaan aikaan saada sen aikana. Ja neuvostoon haluaa olla yhteydessä myöskin parlamenttiin senkin selvittämiseksi, olisiko mahdollista yhdessä miettiä ratkaisumalleja sille, kuinka saada päätös hyväksyttyä niin pian kuin mahdollista. Esittelijä Heras Kurja on todennut, että eh, hän omalta osaltaan on valmis tekemään parhaansa sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti saa niin pian kuin mahdollista aiheesta eh, lausunnon. Ja tämä onkin tärkeä asia, jotta saamme asian käsittelyn nopeaan päätökseen. Euroopan parlamentti tämän lisäksi on esittänyt neuvostolle muutamia seikkoja, huolenaiheita, jotka ovat erittäin tärkeitä olleet mm, parlamentin jäsenille. Ja totesinkin jo, että tämä tehtävä sinällään ei varmasti ole helppo, mutta eh, kuitenkaan tässä ei varsinaista yhteispäätösmenettelystä ole kyse. Työryhmän puheenjohtajana, työryhmän edustajana toteaisin, että olemme varsin kunnianhimoisia sen suhteen, että saataisiin sopua aikaan parlamentin kanssa. Ja todellakin toivon, että tässä onnistutaan ihan lähiviikkoina en nyt ihan tarkalleen voi sanoa, missä nyt ollaan menossa, mutta uskon ja toivon, että eh, sopu voisi löytyä ihan piakkoin, jotta sitten päätös saadaan valmiiksi. No niin, päätän puheenvuoroni tähän. Jos teillä on kysymyksiä, niin mielellään vastaan. Vielen dank. Kiitos paljon, herra Seli. Mielestäni aina ne, jotka on vapaaehtoisena valittu, joka viides vuosi, niin ihan me olemme, heitä pitäisi kuulla niiden puolelta, jotka vain välillisesti ovat näihin asemiinsa valittu, kuten neuvosto. Todellakin toivon, että herras Kurjan, ehkäpä kollegoiden, jotka vielä joitakin tekevät ehdotukset, otatte niin vakavasti kuin kerroitte, koska lopultahan me 2011 olemme sitten ne, jotka kansallisella nyt ovat niitä ihmisiä, ihmiset puhuvat näistä ongelmista, jotka voidaan eh, todennäköisesti vain täällä ratkaista. Se, mitä kansallistasolla voidaan ratkaista, niin silloin itse niistä asioista huolehditaan. No komissiolle nyt puheenvuoro ja oletan, että herra Meres pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. C'est bien. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin hän eikä paavi me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, kuinka hyvä tämä vapaaehtoistyö on. Haluaisin vain todeta, että komissiolle vapaaehtoistyö on erittäin tärkeää. Kyllä minä tähän benevolaattikysymykseenkin vielä pääsen. Volontariaatti ja benevolaattyö työ molemmat ovat erittäin tärkeitä Euroopan yhteiskunnille. On totta, että aloitimme nuorista. Te kaikki tiedätte, Tunnette tämän eh, eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun. Se on parlamentin avulla perustettu ja se on ollut suuri menestystarina, koska kaikki siihen osallistuneet vapaaehtoiset ovat erittäin ylpeitä siitä. Mutta se ei vielä riitä ja nyt olemme jatkaneet. Herra Di Caro mainitsi liikkuvuuden vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuuden Euroopassa ja sillä on esteitä. Se on totta. Viime vuonna hyväksyttiin suositus kaikkien jäsenvaltioiden välillä, jotta tätä liikkuvuutta helpotettaisiin. Mainitsitte myös Youth Passin ja Europassin tapoja tunnustaa paremmin näitä eurooppalaisia välineitä. Ja mitä kaikkea voidaan oppia vapaaehtoistyössä. Nyt olemme toisessa vaiheessa pyrimme laajentamaan äh, tätä kaikkiin sukupolviin työelämässä aktiivisiin ja henkilöihin, jotka valitettavasti ovat työttömyydessä ja myös eläkeläisiin. Hetki sitten mainittiin tilasto-ongelmaa. Ratsano ilmeisesti mainitsi tämän. Emme oikein tunne vapaaehtoistyön todellisuutta Euroopassa kaikessa monimuotoisuudessaan. Tämä on varsin monimuotoinen ja monimutkainen ala. Olemme aloittaneet tutkimuksia ja uskon, että kun Euroopan vapaaehtoistyön teema voisi alkaa, niin meillä on kyllä jotakin pohjaa. Ei ehkä vielä varsinaisia Eurostatin tilastoja, mutta kuitenkin äh, vankkoja perustietoja tältä alalta. Sitten äh, on olemassa ohjelmia, jo, jo, jotka on suunnattu vähemmän nuorille vapaaehtoisille Euroopan kansalaisten ohjelmatakko oli tässä esittelijänä ja myös tämä elinikäisen oppimisen ohjelma, jonka rouva puheenjohtaja tuntee oikein hyvin. Se oli iäkkäämmille suunnattu edelleen. Euroopan teemavuoden poliittinen seuranta olisi tärkeää. Nyt haluaisin vielä puhua tästä teemavuodesta. Ensinnäkin se on kansalaisyhteiskunnan aloite, joka sai Euroopan parlamentin tuen ja jonka Euroopan komissio otti huomioon ja toivon, että neuvosto sen pian hyväksyy. Kaikki ovat siis tuoneet kortensa kekoon. Olen oikein iloinen siitä, että voin tehdä työtä tällaisen vapaaehtoisen työn allianssin kanssa. Kansalaisyhteiskunta on järjestäytynyt ja olen oikein iloinen, että voin tehdä työtä tällä tavalla. Eurooppalainen teemavuosi, joka on suunnattu kaikille vapaaehtoistyön muodoille. Tiedän kyllä, mitä kielellisiä ongelmia tässä on ja meidän pitäisi olla hyvin varovaisia ja olemmekin varovaisia oikeudellisissa teksteissä, mutta olisi jo myös tarkkaan pohdittava sanastoa tiedotuksessa, erityisesti Ranskan kielisissä maissa voi olla vaarana, että vaikuttaa, että jotkut jäädään, jätetään ulkopuolelle. On, on tärkeää, että kaikki tuntevat kuuluvansa tähän harjoitukseen. Minun, minun mielestäni teemavuoden suurin rikkaus ei tule edes kansalaisyhteiskunnasta, vaan vapaaehtoisista. Ja minä haluaisin löytää tavan, jolla saataisiin mukaan suurin osa eurooppalaisista vapaaehtoisista tämän teemavuoden kautta pohdimme nyt sitten, kuinka erilaisten internetmekanismien tai muiden kautta saadaan kaikki tämä rikkaus mukaan. Olemme jo aloittaneet valmistelut hyvin aktiivisesti. Esimerkiksi olemme jo järjestäneet logokilpailun, mutta tietenkin minun on odotettava, että teema vuosi virallisesti hyväksytään, mutta emme odota viime hetkeä, e, ryhdymme valmisteluihin jo etukäteen. Tämä on myös suuri, ohjelma, suuri mahdollisuus kaikille eurooppalaisille ohjelmille, jo otamme monenlaisia omia ja kollegoiden ohjelmia käyttöön Edelleen hyvin suuri mahdollisuus, joka täällä mainittiin, koskee komission sisäistä koordinaatiota, sen lisäämistä vapaaehtoistyön alalla. Vapaaehtoistyöhän on hyvin horisontaalinen aihe, enkä minä mitenkään kuvittele, että voin nyt sitten pystyä hallinnoimaan kaikkia vapaaehtoistyön näkökohtia ympäristöpääosastossa mm, työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosastossa on kaikkialla henkilöitä, jotka voi osallistua tähän, mutta tämä voi to- toimia ikään kuin katalysaattorina, jotta komissio saataisiin tällaista koordinaatiota. Jotta eteenpäin päästään, teema voisi olisi kuitenkin nyt hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Tiedän, että puheenjohtaja Heräs Kurja tekevät aktiivisesti työtä Ruotsin puheenjohtajavaltion kanssa ja uskon, että olemme hyvin lähellä sopimusta ja päätöstä haluaisinkin todella vedota teihin, että, että lopulliseen hyväksyntään päästäisiin mahdollisimman pian. Edelleen haluaisin sanoa, että teemavuotta ei järjestetä pelkästään huvin vuoksi. Toki tämä on hyvä edistystyötä, mutta kyllä tämä on suuri työponnistus, suuri investointi. Meidän on siis katsottava kauemmas vuoden 2011 yli. Mitä, ja, mitä seurauksia tällaisella teemavuodella voi olla? Ensinnäkin kun kunnioitetaan kaikkia vapaaehtoistyön eri muotoja. Olisi tärkeää, että tämän vuoden kautta voisimme saada käsitteitä selkeytetyksi, selkeytetyksi myös säännöjä, sääntöjä ja viitekehyksiä. En ole varma, onko perussopimuksessa mitään pohjaa vapaaehtoistyön alan lainsäädännön antamiseksi. Ehkä sitä ei edes tarvita, mutta olisi työstettävä parempia määritelmiä, standardeja, sääntöjä. Se on varmasti mahdollista. Toinen tie on vaikut- politiikkaan vaikuttaminen. Marros on ehdottanut ohjelmaa vuodeksi 2020, kunhan hän on valinnut kaikki komission jäsensä. Hän tulee jälleen Euroopan parlamenttiin kaikkien komission jäsenten kanssa ja esittelee ohjelmansa vuoteen 2015 ja sen ylikin vapaaehtoisulottuvuus olisi otettava huomioon tässä politiikassa. Esteiden purkaminen mainittiin useaan kertaan. Se ei ole helppoa. Se ei koske ainoastaan unionin tasoa, myös kansallista tasoa, mutta sekin on yksi, yksi tie, jolla edetään. Sitten neljäs näkökohta koskee uusia ohjelmia. Meidän olisi jo nyt pohdittava uutta eurooppalaisten ohjelmien sukupolvea. Melkein kaikki nimittäin päättyvät 31.12.2013. Siis vuonna 2011 luultavasti komissio tulee tekemään ehdotuksia, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voisivat puolitoista vuotta käyttää niiden hyväksymiseen, mutta 2011han on aivan nurkan takana. Uusissa ohjelmissa olisi paljon enemmän korostettava liikkuvuutta ja vapaaehtoistyötä. Puheenjohtaja, ehkä tämä olisi mm, mahdollisuus luoda eurooppalainen ikääntyneiden ihmisten vapaaehtoispalvelu. Mikäli ette tiedä, kerron teille, että varainhoitoasetus tarkistetaan ensi vuonna ja monet asiat täällä, jotka, joista puhuttiin koskien yksinkertaistamista, herra Harkin mainitsi myös nämä grande occasion pour euh, simplifier la vie de la... Nämä luontoissuoritukset, in-kind-suoritukset on myös tärkeää ottaa huomioon. Komissio ei kuitenkaan ole mikään paavi. Minä olen perustanut työryhmän joidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voitaisiin yhdessä pohtia sitä, millä tavalla voitaisiin yksinkertaistaa EUn varainhoitoasetusta, jotta kansalaisjärjestöt helpommin voisivat hyötyä EU-rahoituksesta. Tässä joitakin huomioita jäsenille siitä, kuinka komissio nöyrästi roolinsa kautta pyrkii auttamaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Merci, monsieur Meres. Donc, je donne la... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron herra Heltille. Hän tuli vähän myöhemmin. Toivon, että se johtui liikenneruhkista. Anschließend die Experten. Niin, sitten ja puhuneet asiantuntijat sen jälkeen. Kuulitte osan keskustelusta ja se varmaan liittyy siihen, mitä joka tapauksessa haluaisitte sanoa. Vielen Dank äh, für... Niin, pitää paikkaansa. Kiitos kutsusta ja pahoitteluni siitä, että tulin vähän myöhässä paikalle. Tulen suoraan Berliinistä. Lehoensa oli samalla lennolla suuri kunnia. Eli osallistuimme ähm, juhlallisuuksiin, eilisin juhlallisuuksiin. Eilinen päivä oli todellakin ikimuistoinen ja on oikein hyvä sattuma, että juuri tänään vapaaehtoistyöstä eh, keskustelemme eilen eh, muurin sortumisesta ei kulunut ole ollut kulunut 20 vuotta, vaan se osoitti, mitä voimaa ihmiset voivat osoittaa. Eli vapaus oli teemana. Ja tämä sopii varsin hyvin yhteen eh, aiheen kanssa, joka täällä tänään on esillä, eli vapaaehtoistyö. No niin, ja nyt jatkan tästä sitten englanniksi työkielelläni. No niin, en tiedä, osaisinko edes saksaksi puhua kunnolla vapaaehtoistyökysymyksistä. No niin, Eurooppalainen vapaaehtoistyökeskus on yksi niistä järjestöistä, jotka tässä merees mainitsi kuuluvaksi tähän liittoon, jossa yhteensä on 22 jäsentä. Mutta kun puhun EUn haasteista ja ratkaisumalleista, niin, niin kuin herra Sinin totesi, teemavuosi on vain yksi eh, ratkaisu. Tietysti on hyvä, että tällainen eh, vuosi järjestetään, mutta laajemmista haasteista on kuitenkin kyse. Mitä EU sitten voi tehdä? Ensinnäkin uskoisin, tämä saattaa kuulostaa vähän banaalilta, mutta tärkeää olisi, että kaikissa EU-maissa olisi oikeus, jokaisella oikeus hakea vapaaehtoiseksi. Kuulostaa ehkä hullulta, mutta on jäsenmaita, joissa kaikki eivät voi hakea vapaaehtoistoimeen esimerkkejä. Esimerkiksi turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat eivät välttämättä voi aina tehdä palkkatyötä tai palkatontakaan työtä. Palkattomasta työstä on no, kyse silloin, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä. En voi hyväksyä sitä, että kaikki eivät voi osallistua. Ja sitten esimerkiksi työttömyyskorvauksia etuuksien saajat, sellaiset henkilöt esimerkiksi Belgiassa, eh, eh, eivät välttämättä jatkossa sitten enää saa eh, korvauksia, jos he viikossa tekevät liian paljon vapaaehtoistyötä, koska se voidaan työhön rinnastaa. Tässä kaksi konkreettista esimerkkiä siitä, kuinka voidaan estää vapaaehtoistoimin osallistuminen. Ja herran Neres, kuten totesitte, välttämättä mitään vapaaehtoistyön lainsäädäntöä ei tarvita, mutta siitä saattaa hyötyäkin olla, varsinkin kun puhutaan oikeudellisista esteistä. Toinen painopistealue sen suhteen, mitä tulisi tehdä EU-tasolla, liittyy siihen, kuinka suojella niitä, jotka haluavat vapaaehtoistyötä tehdä ja kuinka taata laadukas vapaaehtoistyö. Muutama esimerkki, hyvä esimerkki Euroopasta. Esimerkiksi Belgialla on pakollinen eh, laki, joka eh, pakottaa sen, että järjestöjen eh, tulee kantaa eh, vastuu kolmasin osapuolin päin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka lainsäädännöllä voidaan suojella eh, vapaaehtoistyöntekijöitä. Makedonia on pidemmällekin meneviä näkemyksiä. Eli tästä, tässä on mahdollista tarjota esimerkiksi eläkeoikeuksia. Eli tässä esimerkkiä siitä, kuinka suojella, turvata vapaaehtoistyöntekijää. Toisaalta on taattava hyvälaatuinen vapaaehtoistyö niille, jotka ovat siinä mukana. Teemavuoden aikana voitaisiin käynnistää keskustelu perusoikeuksien kirjasta ja velvollisuuksien kirjasta eh, koskien vapaaehtoistyöntekijöitä ja vapaaehtoisjärjestöjä. Ja sitten kolmas painopistealue voi yhtyä siihen, mitä täällä on jo sanottukin, eh, järjestöjen määrä. No niin, eh, en tiedä kuinka Moni teistä on jo kerännyt kokemuksia hankalista rahoitusohjelmista, eli meidän tulisi pystyä hyödyntämään uusien rahoituspuitteiden reformia, jotta helpotettaisiin hallinnollista taakkaa. Nykyiset, nykyisin paperityön määrä on valtava, jos haluaa rahoitusta hakea. Monet ehkä ihan senkään takia eivät hae rahoitusta, koska äh, se vaatii aivan valtavia byrokraattisia ponnisteluja. Nyt kun varainhoitoasetusta uudistetaan, uskoisin, että vapaaehtoistyö tulisi äh, hyväksyä osarahoituksena äh, näissä rahoitusohjeissa. Nykyisessä asetuksessa on mainittu, mutta ei kuitenkaan pakollisena. Eli vastaava voisi päättää, tunnustetaanko vapaaehtoistyö, mutta yleensä näin ei ole. Ja vapaaehtoistyö hankkeet yleensä hoidetaan vapaaehtoistyövoimin ja tällöin tällaista match-rahoitustyyppiä voitaisiin ajatella. Tässä on mainittu muitakin, esimerkiksi se, kuinka tunnustaa taidot ja osaaminen. Paljon jo tapahtuukin. Youth Pass on olemassa ja kvalifikaatiopuitteisto on olemassa, mutta enemmänkin voitaisiin tehdä ehdottaa ihan konkreettisia välineitä sen suhteen, kuinka vapaaehtoiset voivat tuoda näkyviksi ne to- toimet ja taidot, joita ovat vapaaehtoistyöhön liittyen saavuttaneet. Ja sitten näitä voidaan osoittaa myöskin työtä haettaessa. Ja sitten vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa. Herra Meres nosti sen esille. Ja on oikein hyvä, että teeman vuosi nyt eh, tehtiin ehdotus siitä, uskoisin, että tämä on hyvä tapa nostaa kansalaisyhteiskunta tapetille. Ja nyt se alkaa pikkuhiljaa muotoutua. Ja olisi hyvä, jos siirrytason vuoropuhelu käytäisiin myös kansallisella tasolla kun puhumme vuoden täytäntöönpanosta, niin olisi erittäin tärkeää eh, olla kansalaisyhteiskunnan edustajien läheisessä yhteydessä. ei ilman meitä kuitenkaan, mutta on erittäin tärkeää, että siviiliyhteiskunta on tässä laajasti mukana. Ja sitten kuudes seikka Euroopan tasolla, no niin, horisontaalisista seikoista on kyse, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä ja siksi on hieman hankala saada sitä otetta. Ja jos eh, jotain on kaikkialla, <laughs> sitä ei oikein saa otetta mutta tämä pitää paikkaansa myös kansallisesti tarkastellen. Ja olisi tärkeää jatkuvasti käydä keskustelua poliittisen toimijan ja muiden eurooppalaisten sidosryhmien välillä siitä, mitä kansallisella tasolla tapahtuu, koska EUn toimivaltuudet ovat varsin rajalliset ja näin e, tulee ollakin, ei tähän haluta puuttua mutta tärkeää olisi kuitenkin vaihtaa näkemyksiä, saada tietoa siitä, mitä kansallisen tason hallinnossa tapahtuu välttämättä ei tiedetä eri kansallisista ohjelmista vapaaehtoistyöhön liittyen ja siksi tällaista ajatusten vaihtoa tarvittaisiin. Avointa koordinaatiomekanismia voitaisiin ajatella, mutta myös muita eh, tapoja mahdollistaa avoin keskustelu. Voitaisiin ajatella esimerkiksi alaryhmätason käsittelyä, kun parlamentista puhutaan monethan tietävätkin täällä, että tämän tyyppistä ollaan suunnittelemassa ja tulevan viiden kuuden vuoden kuluttua eh, tarvitaan tällaista ryhmää. Ja EU-ssa ja tämä kolmas kohta eh, on oltava riittävän kunnianhimoisia teemavuoden osalta ja voitaisiin ajatella vaikkapa valkoista kirjaa, jossa sitten sivuttaisiin lähemmin kaikkia teemaan liittyviä kysymyksiä. Sitten kohta kahdeksan. Voin todellakin yhtyä siihen, mitä täällä jo sanottiin. Olisi erittäin tärkeää, että lopullinen teksti saataisiin riittävän nopeasti hyväksyttyä. Lissabonin sopimus on astumassa voimaan. Se muuttaa oikeusperustaa ja näin Euroopan parlamentin valtuudet kasvavat. Ja tämähän sinällään on oikein hyvä asia, mutta tämän asiakirjan suhteen toivottavasti se saadaan hyväksyttyä niin pian kuin mahdollista, jotta e, saadaan e, vuoden suunnitelmat myös toteutettua. Katsoisin myöskin, ettei tule puhua vain haasteista, esteistä ja ongelmista, koska sadasta miljoonasta eurooppalaista puhutaan, kun puhutaan e, henkilöistä, jotka panostavat yhteiskuntaansa ja siksi meidän tulee eh, juhlistaa tätä teemavuotta, juhlistaa näitä kansalaisia, kiittää heitä eh, suuresta panoksestaan yhteiskunnan tasolla. No niin, ja eiliseen vielä. Kaikki kysyvät eilen, mitä teit 9.11.20 vuotta sitten? Minua ottaa päähän, koska minä en muista, mitä silloin tein. Varmaan asuin pienessä kyläpahasessa Frankin alueella. En nyt todellakaan muista, mitä silloin puuhasteli. No niin, nyt e, kun sitten teema vuosi 2011 lähestyy, niin kun 20 vuoden päästä joku kysyy, mitä teit silloin vuonna 2011, niin haluan, että muistan, mitä tein, mitä se oli e, vapaaehtoistyön teemavuosi, josta tuli suuri menestys. Me ainakin omalta osaltamme olemme tähän valmiita. Ähm. Kiitos, herra Helt. niin, sanotaan saksaksi. Saan paremmin sen selvittää. Olemme jo julistaneet vapaaehtoistyön vuodeksi 2011, siis eh, Ruotsin puheenjohtajakauden puitteissa vielä siitä syystä, että vain niin, tässä ohjelmassa voimme jotain muuttaa. Jos nyt sanomme kyllä tai ei, jos sanoisimme kyllä tai ei, niin sitä estää, mutta panoksella me voimme sitä parantaa. Ensi vuonna voimme sanoa ei, sitten siitä ei tule mitään. Ei voimme, tai voimme sanoa kyllä. Sitten se täytyy syödä sellaisena kuin se on kokattu. Sitä me emme halua. Sen vuoksi nyt omien sääntöjen puitteissa, ne ovat tietysti vähemmän tiukat, mutta niissä on meillä enemmän pelivaraa, josta olemme tyytyväisiä ja sen vuoksi olemme kiirehtineet, että vielä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana tämä tehdään. Nyt annan puheenvuoron toiselle puhujista, alustajista. Aloitetaanko takaa? Herra Williams. Dankjewel. Uh, eh, ik heb heel veel dingen gehoord die, en ik wil ook wel luisteren. Er zijn heel veel dingen positief en daar moeten we op verder bouwen. Tässä on sanottu monenlaista, myöskin myönteisiä seikkoja on esiin tuotu, mutta on mietittävä, miten voidaan parantaa olosuhteita kun ehdotus vuodessa vuodesta tehtiin, olin hieman epäilevällä kannalla. Ajattelin, että se ehkä hieman rajoittaisi aiheen käsittelyä. Vapaaehtoistyötä on syytä tar- tarkastella mahdollisimman laajasti. Pari kommenttia. Ensinnäkin tunnustamisasia. On tärkeää huomioida taidot ja osaaminen. Puhumme yksittäisten henkilöiden taidoista – ja vasta seuraavassa vaiheessa sitten eh, yhteiskunnan saama hyöty tulee kuvan mukaan. Youth Pass, siitä voi olla hyötyä, mutta on oltava riittävän varovaisia, ettei nyt anneta liian jäykkiä rakenteita ja selkeää muotoa tälle asialle. Laatu on tärkeä asia, siitä on lähdettävä liikkeelle ja vapaaehtoisille on annettava mahdollisuus ilmaista oppimansa ja voitava sitten hyödyntää kokemuksiaan ilman suurta byrokratiaa. Muutoin varsinkin nuorten on vaikea osallistua. Eli heitä tulisi rohkaista löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa. On erittäin tärkeää, ettei etukäteen eh, määritellä tarvittavia taitoja, vaan voidaan hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia mm, osaamisen osa-alueita. Voitaisiin ajatella esimerkiksi opintopisteitä. Eh, käytännössä ehkä tällaisen ratkaisun muokkaaminen ei olisi kovin yksinkertaista, kun viime viikolla eh, pyysin lomaa päästäkseni tänne niin sain tämän loman neuvoteltua eh, pomoni kanssa, mutta kaikki eivät välttämättä aina suhtaudu yhtä myönteisesti ja joustavasti. Ja sitten eh, helpotukset, byrokratian purkaminen, eh, se on tärkeä asia, täällä usein otteeseen jo mainittu. Ja sitten kuinka parantaa luottamusta vapaaehtoisjärjestöihin ja niitä kuinka tukea niitä riittävästi. Rantarin alueella on nuorisojärjestö, jolle on annettu mahdollisuus laatia toimintasuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Ja sitten eh, kolmen vuoden ajalle se saa myöskin rahoitusta näille toimilleen. Ja eh, sisäisiä laadunvalvontatoimia toteutetaan. Tällä tavalla mahdollistetaan toimintaohjelman kehittäminen. Tässä on tuotu monia tärkeitä aspekteja esiin. Toivottavasti ne voidaan myöskin täytäntöönpanna. Kiitos. Kiitoksia, herra Williams. Sitten herra Razzano. Allora, io condivido... Olen yhtä mieltä tästä huolesta. Toimia nopeasti päätöksen osalta. Niin kuin italiaksi sanotaan parempi muna tänään kuin kana huomenna. ei niinkään ole pyrkimyksenä päästä nopeasti tuloksiin, vaan tilanne on se, että vuoteen 2011 on enää vuosi aikaa. Jos valmistelu halutaan hoitaa asianmukaisesti myös eri maissa, niin on aloitettava heti, muuten on vaarana se, että tavoitteita ei saavuteta, ja tämä on minusta hyvin tärkeää. Edustaja Koston ehdotuksesta, jota muutkin sitten ehdottivat koskien tätä määritelmää. Olen yhtä mieltä vieressäni olevan niin kollegani kanssa paras määritelmä niin mielestäni olisi eurooppalainen vapaaehtoistyön teemavuosi, volontariatin teemavuosi. Muualla kuin otsikossa voitaisiin antaa myös parempi, täsmällisempi määritelmä, ottaen huomioon, mitä ranskankieliset täällä sanovat koska myös termeillä on suuri on, on oma merkityksensä. Vapaaehtoistyön keskuksessa meillä on yhteinen määritelmä. Jos haluatte, voin sanoa sen. Ei se nyt mikään evankeliumi ole, mutta kyseessä on vapaaehtoisesti tehty toiminta, josta ei saa palkkaa eikä ole ansaitsemustarkoitusta. Se on muiden yhte- toisten ihmisten ja yhteisen hyväksi tehty yhteisen hyvän puolesta tämän tapainen määritelmä ei välttämättä juuri tämä voisi sitten olla tämä teemavuoden otsikon rinnalla. Viime vuonna tämä parlamentti antoi päätöslauselman. Edustaja Harkin ei ole täällä paikalla, mutta hän oli aloitteen liikkeelle paneva voima. Tämä otsikosta otsikosta tappeleminen ei minusta nyt anna oikea lähestymistapa, kun ajatellaan Lissabonin sopimusta. Tämä on liian kirjaimellinen. Olisi katsottava enemmän sopimuksen sisältöä eikä ainoastaan muodollista määritelmää. Minusta tämä ongelma voitaisiin näin ohittaa. Myös komissio itse on ehdottanut tätä määritelmää ongelmat nousivat ministerineuvostosta, kun lopullista päätöstä siellä sorvataan. Meillä ei tietenkään ole käsitystä siitä, onko perussopimuksessa joitakin puutteita nyt, kun olemme päässeet tavoitteeseen, niin voidaan ajatella, että teemme vuoden aikana ruvettaisiin sorkkimaan perussopimuksia. Mutta toki voidaan mm, tehdä työtä niin, että joitakin näkökohtia ei sisältöä voitaisiin paremmin määritellä. Ja sitten voi olla, että tulevaisuudessa sitten voitaisiin ottaa joitakin seikkoja mukaan perussopimuksiin, mutta ei, ei minulla ole mitään tällaisia pyrkimyksiä, sehän johtaisi epäonnistumisen heti alusta asti teemavuoden osalta. Näistä ehdotuspyynnöistä nämä ehdotuspyynnöt, tarjouskilpailut ovat yksi asia. Sitten toinen asia on niitä koskeva sääntely Euroopassa. On totta, että myös näissä tarjouskilpailussa ovat kaikki mukana. Joissakin maissa, muun muassa Italiassa – on tullut vaikeita tilanteita, koska on ylitetty EUn määrittelemät rahamäärät ja onkin, olisikin pitänyt järjestää tarjouskilpailuja. Yhtäkkiä tarvitaan sen tarkempia määritelmiä, mitä on vapaaehtoistyö miten se liittyy yrityksen toimintaan, miten taataan myös palkansaajien työnteko. Asia olisi käsiteltävä kokonaisvaltaisesti, koska muuten on vaarana, että tämä kuva piirstoutuu. Yhteisrahoituksesta en ole aivan yhtä mieltä Markuksen enkä Harkinin kanssa – Nyt on unohdettava se, että yli 20 prosenttisesti vapaaehtoissektori voisi osallistua Euroopan tason hankkeisiin. Ei vapaaehtoissektorilla ole tällaisia rahoja. Tämä on ensimmäinen este vapaaehtoistyön osallistumiselle. Sitten vielä yksi asia. Täällä on niin paljon ehdotuksia, että niin olen toki hyvin tyytyväinen tähän käytyyn keskusteluun, koska se osoittaa, toisin kuin joitakin vuosia sitten, että parlamentissa, Euroopan parlamentissa, mutta muuallakin vapaaehtoistyö on aihe, jota tunnetaan paremmin. Minun mielestäni tämä on ollut hyvä keskustelu. Täällä on erilaisia kannanottoja, jotka ovat rikastuttaneet keskustelua. Toivon, että niin kuin nyt komission kanssa tehdään, olisi hyvä muodostaa pysyvä työryhmä näistä, näitä asioita käsittelemään. Tänään olemme aloittaneet keskustelun. Olisi hyvä, jos sitä voitaisiin jatkaa ja voitaisiin joitakin näkökohtia syventää jatkossa. Minä ja Markus edustamme täällä tätä vapaaehtoistyön keskusta, mutta uskon, että muutkin järjestöt olisivat tyytyväisiä, jos ne voisivat antaa panoksensa tälle työlle, niin että voisimme syventää pidemmälle tämän päivän aiheita. Esitänkin pyynnön puheenjohtajalle Ottakaa huomioon tämä tarjous. On, tilanne on se, että parlamentti ei, ei muuten pärjää. Nyt annetaan lausuntoja, yritetään antaa määritelmiä, mutta eh, vuoden 2011 eh, loppuun mennessä me edellytämme jatkuvaa yhteistyötä parlamentilta vapaaehtoistyön merkeissä. Signor Razzani, Caro. Kiitoksia herra Sitten Kiitokset parlamentin jäsenille ehdotuksista ja kiitos e, näistä e, näkemyksistä, joita esitettiin. omassa tapauksessani kerään kokemuksia e, nuorten vapaaehtoistyöstä ja voin hyödyntää tällaisia nostettuja argumentteja. No niin, tässä on esitetty myös kysymyksiä ja haluan nyt hieman kommentoida niitä. Useat teistä puhuitte tarpeesta vähentää byrokratiaa vapaaehtoistyöhön liittyen. Ja ensi silmäyksellä vaikuttaisi siltä, että e, näin kannattaisikin tehdä, mutta myös laatukriteereitä tulisi nostaa. Itse näkisin asian hieman toisin. Jos osallistumisastetta voitaisiin laajentaa, niin tällä tavalla voitaisiin parantaa myöskin laadun paranemista. E, tietysti toisinkin päin asian voi nähdä. Byrokratia saattaa olla esteenä niille ihmisille, jotka haluavat toimia vapaasti, mutta kuitenkin, eh, vaikka he vapaita haluavat ollakin, niin eh, toimiessaan eh, yrityksissä, pienissä tai keskisuurissa yrityksissä myöskin tarvitsevat sääntöjä ja määräyksiä, joita on noudatettava. Tarvitaan yhtenäisiä, yhtäläisiä määräyksiä, jotka koskevat kaikkia. Ja Kosta esitti kysymyksen eh, siitä, mikä on meidän eh, roolimme, eh, kuinka itse toimin nuorten järjestön johtajana. No, en haluaisi tätä nyt nostaa esimerkiksi siksi, että Italiassa nykyisellään tapahtuu onneksi eh, asioita samoin kuin muissakin maissa, mutta yksi toimi eh, eh, on tässä listassa mukana. Se liittyy eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön ja niin kuin todettiin, sitä hallinnoidaan pitkälti Euroopan tasolla ja tässä varat eivät aina riitä. Ja nyt sitten, ja tämän voin ehkä esimerkinomaisesti esittää, Eli mennään siihen suuntaan, kun mitä te, teistä joku tällä esitti, eli että säännöt olisivat selkeät ja e, järjestöiltä saataisiin sitten tukea, koska tunnustetaan laatukriteerit näiden järjestöjen osalta. Ja jo nykyisellään siis näin tapahtuu tämän eurooppalaisen järjestön kautta. Eli vaadimme yhtenäisiä laatustandardeja Ja nämä luvan saaneet järjestöt sitten, eh, niiden on täytettävä nämä tietyt laatukriteerit ja niiden eh, toteuttamista myöskin valvotaan kuitenkin eh, vapaaehtoiset sitten voivat toimia vapaasti, voivat liikkua vapaasti, mutta eh, vastuut on määritelty selkeästi, selkeät säännöt, määräykset, koska on katsottu, että niitä tarvitaan, mutta sitten pyritään osallistumismahdollisuuksia laajentaa, jotta kaikki halukkaat voivat näihin eurooppalaisiin ohjelmiin halutessaan osallistua. Ja herra Kosta sitten kysyi myöskin, kuinka tämä hoidetaan sitten konkreettisia hankkeita ajatellen. Puhun tässä nyt oman maani kokemuksien pohjalta, mutta varmasti muissa jäsenmaissa tilanne on samansuuntainen. Eli meidän tehtävämme on syöntää ohjelmaa ja toimia jotka liittyvät vapaaehtoistyöhön ja tiedotamme, annamme tietoa silloin, kun ohjelmaan liittyen sitä kysytään. Tämä ei pohjaudu hyvään tahtoon, vaan eh, kuuluu ihan ohjelman henkeen. Järjestön tulee siis toimia näkyvästi, eh, tuoda ohjelmat, tehdä ohjelmat näkyviksi. Ja meiltä myöskin eh, kysytään sitä, että teemme kaikkien, tuomme kaikkien tietoon sitten tulokset, joita on saatu aikaisemmista ohjelmista. Eli tässä jo voidaan puhua hyvistä käytänteistä. Eli hyväksi todetut ohjelmat voivat muodostua esimerkiksi muille. Niitä voidaan konkreettisesti hyödyntää sitten myös muihin ohjelmiin liittyen. Tässä puhuttiin paikallistason ohjelmista. Ei siis puhuta pelkästään Euroopan laajuisesta toiminnasta, vaan myöskin aluetasolla toimitaan. Kansallisen tason yhteisöt ovat eh, läheisessä yhteistyössä paikallishallintoon, eh, konsultoivat näin paikallisella tasolla järjestöjä ja nuoria. Ja on pidettävä mielessä myös eräs toinen seikka, joka on tärkeä ja Eurooppa on tässä toiminutkin jo. Eli emme tee yhteistyötä vain järjestöjen kanssa, vaan myös epävirallisten nuorisoryhmittymien kanssa, jotka eivät siis ole järjestäytyneitä, mutta haluavat osallistua tämän tyyppisiin ohjelmiin. Niin se nyt on mahdollista tämän ohjelman ansiosta. Ja tällaisille nuorisoryhmille on tarjoutunut siis mahdollisuus osallistua, vaikka mistään virallista ryhmittymistä ei kyse olekaan ollut, sillä emme voi kaikilta äh, vaatia äh, ensin äh, liittymistä johonkin järjestäytyneeseen ryhmään. Tietysti kukin jäsenmaa järjestää yhteistyön eh, paikallistason eh, edustajien ja viranomaistahojen kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Voin esimerkiksi todeta sen verran, että tämän vuoden toimet eh, vapaaehtoistyöhön liittyen, jotka siis Euroopan komissio yleensä rahoittaa. Nyt on löydetty uusikin rahoituslähde kansallisen tason rahoituslähde ja näin pystytään tukea paikallistason toimia, esimerkiksi toimia, jotka toteutettiin Italian maanjäristysalueilla – myös kansainvälisesti kiinnitettiin huomiota näihin alueisiin kyllä. Mutta näin siis myös Italian hallitus on reagoinut Ja uskoisin, että tällä tavalla voidaan hyvin edetä jatkossakin. No niin, tässä olisi vielä muutakin sanottavaa, mutta päättelen pikkuhiljaa puheenvuoroni, kun kello alkaa olla aika paljon. Tietysti lukumäärin on kiinnittävä huomiota. Kiel puheenvuorossa totesi, että 80 työntekijästä, oli sitten vapaaehtoistyötä. Tässä on muitakin lukumääriä, jotka kannattaa huomioida. Kun tarkastellaan joitain eh, nuorten liikkuvuuteen liittyviä ohjelmia Euroopassa, ja eh, sitten jatkuvan opiskelumahdollisuuksia yksilön kannalta, niin ne ovat varsin laajalle levittäytyneitä Esimerkiksi ohjelma, josta olen paljon puhunut, eh, Youth in Action, joka kohdistuu 13-20-vuotiaisiin, niin se hyödyntää vain yhden prosentin eh, kaikista mahdollisista. Kuulostaisi ehkä huonolta, vaikka sitä ei olekaan. Ihan huomattavasta lukumäärästä kuitenkin kaiken kaikkiaan on kyse. Erasmus, kaikkein laajin ja tunnetuin eh, ja ehkä arvostetuin eh, nuorten ohjelma. Sen eh, lukumäärät eivät kovinkaan paljon eroa aikaisemmasta, eli vain kolme prosenttia. Eli meidän tulee sitten maakohtaisesti ponnistella ja hyödyntää sitä välinettä, eh, joka kaikkein tärkein oli, eli miettiä, miten saadaan tieto kanavoitua ja miten eh, saadaan eh, ääni kuulumaan tälläkin sektorilla, joka varsin usein toimii hiljaisesti, eikä kovaa ääntä pidä itsestään. No niin, Tähän loppuun vielä esittäisin myönteisiä näkemyksiä. On muistettava, että jos henkilö, e, joka e, e, ei itse huomaa muutosta tapahtuneen, niin ei välttämättä ole muuttunutkaan. Ja tällöin sitten me voimme katsoa itse peiliin, miksi näin ei ole tapahtunut mutta on hyvä, jos jo tässä ensi vaiheessa luodaan pohja tulevalle yhteistyölle. On tärkeää, että e, aluetason toimijat e, ovat läheisessä yhteistyössä, ne, jotka kanta, ovat yhteistyössä varsinaisiin päätöksentekijöihin, ja että pystytään hyödyntämään sitä, että tieto kulkee ja voidaan todellakin vaihtaa näkemyksiä tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia. Tulemme kuulemistilaisuuden loppuun. Ennen kuin herra Skorjalle annan puheenvuoron, niin jota voisi mietintönsä esitellä, niin haluaisin tehdä yhteenvetoa lyhyesti. Olemme kaikki panneet merkille, että vapaaehtoistyön teema on sellainen, jota, jota ei tapahdu pelkästään siellä, niin kuin tämä nimistö sanoo, että pelkästään eurooppalaisen äh, nuorisovapaaehtoistyön palvelun yhteydessä. Ja haluaisin muistuttaa tästä, että tämä nuorisovapaaehtoistyöpalvelu on syntynyt Alexander Langerin, äh, etelätiroista oleva ihminen, ja minun äh, suullisesta kysymyksestä. Suullisessa kysymyksessä otettiin tämä asia esille. Ja Cresson oli siis aika epäonninen komissiasen, mutta hänen aikana se kuitenkin tuli toimeen ja tämä siitä ajasta ainakin jää henkiin. Ja tämän talon idea se oli Alexander Lange, Doris Pack eri poliittisista puolueista, mutta hyvin suuri eh, sitoutuminen nuorison puolesta. No, piti vähän itsekin kehua kun muuten se tee aina. No, sitä on niin pitkän aikakin, 90-luvun puolivälissä. No, elävät kaikki täällä olleet täällä työllisyyspolitiikasta silloin. No, olemme todenneet, että Tämä eurooppalaisen vapaaehtoistyön palvelu ei pelkästään nyt pitää antaa sille huomiota pelkästään nyt tällä teemme vuonna maailmanilla politiikan lohkoilla, joita me käsitellään jälleen uudestaan kaikissa ohjelmissa. Nuoriso-ohjelmassa sillä on roolinsa, mutta myöskin aikuiskasvatuksessa sillä on. Sillä vo, saa olla, pitää olla rooli nuorisossa politiikan lohkolla tietysti ja hyvät kollegat se on integraation alueella hyvin tärkeä osatekijä. Emme tarvitse pelkästään nuoria ihmisiä. Kuten herra Ratsano sanoi, että tarvitsemme nuoria ihmisiä, jotka eivät saa osallistua, koska he ovat turvapaikanhakijoita, tai kuka se nyt sanoi, että Ratsano taisi olla. Tarvitsemme niitä nuoria ihmisiä, jotka ovat täällä, jos he eivät saa tehdä töitä, tavallista tavallisessa työympäristössä, että he voisivat vapaaehtoistyötä tehdä tällä tavalla tuoda itsensä tähän yhteiskuntaan sisään. Mutta tarvitsemme myös muita aikuisia, jotka auttavat näitä nuoria ihmisiä tulemaan tähän yhteisöön mukaan. Ja tässä on molemminpuolisuudesta kyse ja ohjelmien suunnittelussa pitää, pitää mielessä. Muistutan nyt näistä Kreikan kauheista paloista ja haluaisin muistuttaa, jos olisi palokuntia Kreikassa, myös vapaapalokuntia, niin kuin monissa muissa maissa, niin paljon olisi voinut mennä paremmin näistä asioista niihin liittyen. En ketään syyttää. Sehän ei ole tapa kaikkialla. Saksassa on pitkä traditio vapaapalokunnista liittyen ammattipalokuntiin yhteistyössä. niin juuri tämä vapaapalokunta niin olisivat Kreikassa olleet hyvin hyödyksi, varmaan kaikkialla muuallakin, missä maa, maastopaloja on ja missä näitä ei ole vapaaehtoisia palokuntia. Ja siksi mielestäni on useita osa-alueita, joissa vapaaehtoisuus voi olla suuressa merkityksessä. Yksi kollega puhui muun muassa urheilusta ensimmäistä kertaa perussopimuksissa on nyt urheilu, miten paljon sen vuoksi on taisteltu ja nyt sitten on tämä personifioitu vapaaehtoisuus. Tällä alasella me tarvitsee paljon äh, tunnustusta ja vapaaehtoistyötä ja tässä täytyy todellakin ajaa niillä asioita, että miten vapaaehtoistyötä autetaan. Tarvitsemme niin kutsutun sertifioinnin, tunnustamisen, miten se nyt sitten muotoillaankin se voi olla erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta se täytyy olla sellaiseen muottiin, että se voidaan nähdä Euroopassa, esimerkiksi, että nuori ihminen, hänen ei tarvitse sanoa, että tämä on saksaksi, ranskaksi ja englanniksi, vaan minulla on sertifikaatti myöskin tietystä palvelusta yhteiskunnan hyväksi. Tämä on ollut ajatuksena, kun Euroopassa on perustettu. Toivottavasti päästään siihen, että tämä sisältö voidaan siihen lisätä tähän ajatukseen. Meillä on paljon ideoita, jotka nyt toivottavasti, no, nyt ennen tätä teemavuotta voidaan niistä keskustella, sitten nyt teemavuoden aikana voidaan saada aikaan. Vain jos teemme jatkotyötä tämän kanssa. No, kollegoiden puolesta vielä kiitoksia äh, asiantuntijoille, jotka ne mielenkiintoisella tavalla ja hyvin alustivat aiheeseen ja joitakin vastauksiakin antoivat, myöskin ei esitettyyn kysymyksiin, myös esitettyihin kysymyksiin. Niin, nyt ei enää. Nyt keskustelu on lopussa. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron, jotta hän voi antaa kastauksen mietintönsä. Herra Skure, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää neljää puhujamme. He saivat aikaan hedelmällisen keskustelun tästä vapaaehtoistyöstä. Tämä käyty keskustelu merkitsee lähinnä kahta asiaa. Ensinnäkin, että on selkeä tarve puhua tästä asiasta ja saattaa se mahdollisimman paljon Euroopan tasolle. Täällä on problematiikka, johon on viittattu suuri olemassa oleva ongelma on erilaiset kokemukset eri maissa. Ranskassa on yksi tilanne, siellä tehdään ero volontariaatti ja benevolaattityön välille. Italiassa on useita kansallisia lakkeja, joissa käsitellään niin sanottua kolmatta sektoria, ei-kaupallista sektoria. Muissa Euroopan maissa tilanteet ovat erilaisia Tähän alaan viitataan hyvin lyhyesti siviililainsäädännössä. Meidän olisi tulevaisuudessa jollakin lailla harmonisoitava nämä tilanteet, niin kuin joku puhuja täällä sanoikin. Miljoonat henkilöt omalla tavallaan, omalla tahollaan Euroopassa osallistuvat vapaaehtoistyöhön ja antavat itsensä käyttöön näille järjestöille muiden ihmisten ja oman yhteisönsä elämän ja tilanteen parantamiseksi. Uskon, että tämä on se asia, joka me, meidän on parlamentissa otettava lähtökohdaksi. Olisi pohdittava tätä asiaa ja mietittävä, kuinka alaa saadaan harmonisoitua. Ei Tänään kuitenkin varsinaisena aiheenamme on vapaaehtoistyön teemavuosi. Tiedämme kaikki, että eurooppalainen teemavuoden tarkoitus on saattaa yleisö tietoisemmaksi tietystä asiasta ja luoda operatiiviset puitteet teemavuoden toiminnalle. Tietenkään sen tarkoituksena ei ole määritellä lainsäädäntöä esimerkiksi nyt vapaaehtoistyön alalta. Kuten totesin eri jäsenvaltioissa, toimintaa kyllä on, mutta sen sääteleminen kuuluu sitten toiselle tasolle. Haluaisin kiittää komissiota tänä aamuna, millä komission jäsenkin paikalla. Haluaisin kiittää myös Ruotsin puheenjohtajavaltiota. Olemme useaan kertaan tavanneet virallisesti tai epävirallisesti ja käsitelleet tätä asiaa. Ja olemme pyrkineet löytämään konsensusta niin, että pääsisimme tuloksiin. Niin joku sanoi, että parempi muna tänään kuin kana huomenna ja siihen me nyt pyrimme, pyrimme pääsemään tuloksiin. En nyt halua puhua oikeusperustasta, koska puheenjohtaja Pak siihen jo viittasi aikaisemmin. Haluaisin käyttää puheenvuoron ainoastaan yhdestä näkökohdasta, johon täällä on viitattu jollakin tavalla myös aikaisemmin. Nimittäin tämän teemavuoden otsikko. Me puhumme edelleen vapaaehtoistyön teemavuodesta, mutta meidän on sanottu, että jos puhutaan vapaaehtoistyöstä näin suoraan, se voi olla ongelma, koska vapaaehtoisuus ei ole seikka, joka ainakin virallisesti, muodollisesti voisi koskea Euroopan parlamenttia tai Euroopan unionia, vaan kansallisvaltioita ja siksi, mm, siksi timo Vuodella on näin ruma nimi. Sen pitäisi oikeastaan olla äh, aktiivista, kan, aktiivista kansalaisuutta e-, edistävänä vapaaehtoistyön teemavuosi. Me emme voi ohittaa tätä, tätä juridista ongelmaa. Se on hirvittävän pitkä otsikko Hirviö, jos voisimme säilyttää tämän lyhyemmän version eurooppalainen vapaaehtoistyön teemme vuosi, niin sitä parempi. Meidän on nyt eh, tietenkin pitänyt tätä termiä käsitellä. Olen käsitellyt tätä asiaa ensimmäisessä tarkistuksessa. En tietenkään niitä nyt ryhdy kaikkia lukemaan, vaan pyrin ottamaan esille kaikkein tärkeimpiä näkökohtia. Kun ajatellaan tätä keskustelua tänään ja muodollisempia aspekteja, olisi tärkeää määritellä, mitä ymmärrämme vapaaehtoistyöllä. Tämä on tärkeä avoin kysymys. Keskustelua käydään. Se johtuu myös erilaisista taustoista eri jäsenvaltioissa. Tarkistus 5 on juuri se, jossa pyritään tätä asiaa käsittelemään niin, että jäisi mitään epäilyjä vapaaehtoistyön merkitykselle. Siinä todetaan, että tietenkin kyseessä on sosiaalinen, sosiaaliset tavoitteet, humaanit, ympäristö- ja kulttuurialan tavoitteet, josta koko yhteisö hyötyy ja yhteiskunta hyötyy. Vapaaehtoistyöllä ei tietenkään korvata ammatillisia ansiotyön mahdollisuuksia, vaan se hyödyttää yhteiskuntaa, koska sillä on sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita. Tämä aivan yhteen olisin iloinen, jos voisin jättää vielä aikaa keskustelulle. Tehän tiedätte, että meillä on vielä, vielä 48 tuntia aikaa jättää tarkistuksia 12. päivä kello 12 mennessä. Voimme niitä vielä tehdä. Erään näkökohdan halusin säilyttää nimittäin että varjoesittelijät ja muiden valiokuntien esittelijät, jotka ovat antaneet lausunnon tästä asiasta, voisivat äh, tavata. Olemme pyrkineet tekemään joukkuetyötä. Olemme tehneet aika hartiavoimin töitä, koska tässä on ollut kiire. Haluaisinkin tässä yhteydessä kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet työtä tämän asian eteen ja toivon, että voimme jatkossakin tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Sitten vielä eräs asia, jota haluaisin korostaa, se koskee toimintaa. Usein on vaarana se, että eurooppalaiset eurooppalaisen teemavuoden aikana annetaan paljon tilaa suuria kokouksia ja tapahtumia varten. Sitten kuitenkin käytännön työ jää vähäisempään rooliin. Haluaisinkin jollakin tavalla antaa lisävoimaa tälle seikalle. Tiedämme, että komissio tulee julkaisemaan tutkimuksen vapaaehtoistyön tämän vuoden lopulla. Voi olla, että, että tässä helposti tulee päällekkäisyyttä, jos rinnakkaisia tutkimuksia tehdään. Sen sijaan on hyvä, jos teemavuoden ansiosta voitaisiin arvioida ja järjestää ja saada aikaan todellisia vapaaehtoistyön järjestöjen verkostoja ja koota yhteen eri kokemuksia, ottanut huomioon erilaiset lähestymistavat eri maissa, niin että olisi vähän vähemmän julkaisuja ja konferensseja ja enemmän annettaisiin sisältöä internetiin ja tietokantoihin ja käytännön tasolle niin, että edistettäisiin myös kokemuksien yhteen tuomista ja käytännön kokemuksien keräämistä kentältä. Edelleen korostimme sitä, että teemavuosi olisi omistettava kaikenikäisille vapaaehtoistyöntekijöille tai siitä hyötyville Ja sitten tämä kivulias osaston budjetti. Kuten tiedätte, meillä on nyt rahoituspuitteena 6 miljoonaa euroa ja vielä 2 miljoonaa valmistelutoimiin vuodeksi 2010. 6 miljoonaa euroa objektiivisesti tuntuu pikkurahalta, kun nyt meillä on edessä, jos sitä verrataan aikaisempiin teemavuosiin, vuoden 2010 köyhyyden teemavuoden budjetti on melkein 17 miljoonaa euroa, euroa ja aikaisempi teemavuosi sai saman verran suurin piirtein. Te tiedätte paremmin kuin minä, mikä tällainen 6 miljoonan budjetti on. Siinä ei ole ainoastaan alueilla, alueilla hoidettavat hankkeet, vaan myös keskustelut tehokkuusjohtoiset parlamentin Euroopan unionin aloitteet ja hankkeet, joka entisestään rajoittaa varoja, joita suoraan toimintaan voidaan myöntää. Kun ajatellaan näin suppeaa budjettia, 80 prosentin yhteisrahoitusvaatimus kuulostaa korkealta. Voi olla, että voimme tällä rajoituksella rahoittaa hyvin harvoja hankkeita. Olisi parempi laskea se 65 prosenttiin. Jos budjettia onnistuttaisiin lisäämään, niin silloin voidaan tätä vielä harkita uudelleen, koska meillä on enemmän varoja käytettävissämme toimintaan varten. Olemme ajatelleet vähintään 10 miljoonaa alue politiikan valiokunta teki korkeampiakin esityksiä. Budjettivaliokunta kuitenkin tukee budjetin kasvatusta, samoin työllisyysvaliokunta. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti on tässä asiassa suuren äänen pyytämässä komissiolta ja neuvostolta budjetin lisäämistä. Toki on paljon muita ohjelmia ja aloitteita, jotka vaikuttavat tähän teeman vuoteen, mutta tarvitsemme kuitenkin lähtökohtaisesti vahvemman budjettiperustan. Tässä äärimmäisen lyhyesti ja nopeasti yhteenvetona teksti, joka teillä on edessänne. Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys sosiaalisella kulttuurialalla. Se on myös erittäin tärkeä mallinantaja. Meillä on myös siellä ehdotuksia toiminnaksi. En nyt halua tässä lukea näitä kaikkea yksitellen, vaan on parempi pohtia yleisempiä linjoja. Toivon, että tulevina päivinä voimme tätä vielä työstä eteenpäin. Kiitoksia. Mr. Scurry. Um... Kiitoksia, herra Scurry. Herra Flagenstein on äh, puheenvuoropyyntölistalla. Ehkä verran harkin myös. Seems to be the case, but... Uh... Näyttää olevan näin. Herra Fleckenstein. Ja, ich will es auch kurz machen. Ich habe Lyhyt puheenvuoro. Ja sitten kommentoin asiaa. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää teitä, herra Skuria, tästä esityksestä. Ehdotukset menevät oikeaan suuntaan ja voimme pitkälti yhtyä niihin. Euroopan teema vuoden ei tulisi olla pelkästään kauniiden puheiden teemavuosi. Eli eh, tällaisia juhlapuheita ei enää lisää tarvitse, olen niitä kuullut ihan tarpeeksi. Jotain kestävämpää tarvittaisiin ja niinpä tuenkin ehdotustanne tietokannaksi. Eli Eurooppa-palvelimeen ja sitten myöskin eh, budjetti olisi hyvä nostaa 10 miljoonan. Esittäisin kuitenkin vielä kolme seikkaa, joihin toivoisin täydennystä. Täyden osalta ehkä pyytäisin teitä jopa miettimään kantanne uudelleen. Niin kuin tässä jo totesin, työnantajana ja ammattijärjestötyöntekijänä eh, olen innokkaasti mukana eh, suunnittelussa tapaamisessa, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä ja toisaalta palkkatyöstä ja näiden välisestä suhteesta. Olen valmis näitä asioita käsittelemään. Toisaalta ehdotuksenne 80 prosentin sijaan 65 prosentin yhteisrahoituksesta. En pidä tätä ehdotusta oikein hyvänä. Ymmärrän kyllä, miksi tätä esitätte, eli se lisäisi mahdollisuuksien määrää, mutta kokemukseni Liettuasta Latviasta olivat sellaista silloin, kun haluamme eh, käynnistää eh, vapaaehtoistyötä jossain, niin on erittäin hankala hyödyntää näitä ylijäämiä. Siksi eh, sanoisin mielellään, että 80 prosenttiin saakka eli silloin kun tarpeen 80 prosenttia. Ja jos asia voidaan muulla tavoin hoitaa, niin voitaisiin ajatella toisenlaista lähestymistapaa. Ja sitten vielä lopuksi olisi pidettävä huoli siitä, että parlamentti ja sen ryhmät ähm, ovat valmistelemassa myöskin teemavuoden äh, tapaamisia ja muita, eli että me pelkästään ole sitten loppuvaiheessa mukana, vaan myöskin valmistelemassa. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun kollegan puolesta. Marida Chaken, joka valitettavasti ei voi olla täällä tänään. Hän on Auden varjoesittelijöitä. Hän pyysi, jos minä voisin muutaman kommentin esittää hänen puolestaan. Ensinnäkin hän halusi kiittää herraskuria työstään. Hän odottaa keskustelua niin edelleen. Hän sanoi, että mietinnössä on sitä voi tukea. Euroopan yhteisönä, Euroopan yhteisönä on tärkeä sekä suhteessa kansalaisiin että sen rooli maailmassa osallistuminen yhteisöön yrittäjyyden, työllisyyden kautta, myös, mutta myös vapaaehtoistyön kautta ovat avain eurooppalaisille arvoille, kuten syrjimättömyys ja sosiaaliselle kohesiolle. Hän on myös samaa mieltä herra Skurien kanssa, että budjettia täytyy lisätä ja 10 miljoonaa euroa on vähin, mitä tarvitaan, että, että vuodesta tulee menestys. Hän on samaa mieltä sen kanssa, että summa on siis minimi, kun verrataan muihin teemavuosiin, ehkäpä 12 miljoonaa. Sillä painotettaisiin tarvetta ottaa tämä aihe vakavasti. Sen lisäksi uusmedian mukaanotto siihen, kun kautta Euroopan tuetaan parhaiden käytäntöjen vaihtamista, on mahdollisuus, kun otetaan huomioon 100 miljoonaa vapaaehtoisesti Euroopassa, jota heitä voidaan palvella parhaan mahdollisella tavalla. Ja, eh, ja näitä kokemuksia rajojen yli parhaista käytäntöistä uusmedia tarjoaa saatavissa olevia välineitä koskien kansalaisuutta ja kokemuksen jakamista vapaaehtoistyöstä. Meillä on useita ehdotuksia. Ensin onko esittäjällä mitään ehdotuksia siihen, että miten tämä internetportaali voidaan suunnitella ja sitä hallinnoida? Voisivatko tätä tehdä vapaaehtoiset, jotta omistajuuteen tunnetta voitaisiin lisätä vai pitäisi komissio se tehdä? Mitä rooli näkee esittelijä teemavuodella, jos puhutaan Euroopan aseman vahvistamista maailmalla. Monet kansalaiset ovat vapaaehtoisina kolmansissa maassa, kolmannessa maailmassa ja sitten pakolaiset ja turvapaikanhakijat ja siirtolaiset voivat taas sitten Euroopassa tehdä vapaaehtoista. Tämä on pidetty sitten yhtenä esteenä vapaaehtoistyölle, jos tällaisetaan esteitä. Kolmas kysymys. Esittelijä selkeästi toteaa, että komission ehdotuksessa ehdotetaan operationaalisia puitteita eikä oikeudellisia puitteita. Näkeekö hän jotakin tilaa sille, että komissiota voitaisiin rohkaista sen, että se implementoi parhaita käytäntöjä, kun puhutaan vapaaehtoisten asemasta koskien asioita, jotka on jo mainittu tänä aamuna, kuten eläkkeet ja asiasta, asianmukainen rahoitus. Viimeinen sitten tämä yhteisrahoitusosuus. Handrassaan esittelijä haluaa kunnianhimoisesti laaja-alaisempaa rahoitusta. Tämä on hyvä kunnianhimoinen tavoite, mutta hän tässä miettii, että hyväksyisikö esittelijä sen riskin, että ilman asianmukaista rahoitusta nämä järjestöt, joilla on usein pienet budjetit tai ollenkaan, niin pystytään ehkä he osallistumaan erityisesti sellaisissa maissa, joissa on malhainen tulotaso, täytyy varmistaa mukaanotto, inklusiivisuus rahojen käyttöön ja estää riski poissulkevuudesta niiden osalta, jotka eivät pysty rahastoja käyttämään. Kaksi kolme kommenttia lyhyesti itse lisäkseni siihen, mitä kollegani sanoi. 75 prosenttia olen eri valiokunnassa mm, valmis menemään, mutta muut varjoesittelijät eivät sitä hyväksy. Näin kyllä mikä tarkoitus saa, mutta ehkä pystymme saamaan 10 miljoonaa, 12 miljoonaa, joita pyrimme saamaan. Ja sitten siinä tilanteessa 80 prosenttia yhteisrahoitusta mahdollistaisi rahoituksen hyvän leviämisen. Suuri huolenaihe on, että joissakin maissa tämä pienempi yhteisrahoitus 80 prosenttia olisi asemassa on toinen kysymykseni on se, että en tiedä onko se täysin selvitetty tätä, ehkä on, koska en pystynyt olemaan täällä aiemmin, onko aikataulu saatu loppuun, että tämä asia päätetään e- ennen ensimmäistä joulukuuta, kun tai ennen kuin Lissabonin sopimus tulee voimaan. En tiedä vastausta tähän kysymykseen. Vielä viimeinen kommentti, niin tämä jo mainittiin täällä tänä iltana mahdollisuus eurooppalaisesta ikääntyneiden palvelusta ja tarve sukupolvien välistä vapaaehtoistyötä ja sen tukemista. Suuria odotuksia tähän vuoteen on kautta sektoreiden ja täytyy olla realistisia. Mutta kuten äskeinen puhuja mielestä, niin meidän täytyy tehdä työtä, jos ei itse vuoden aikana, niin sitä seuraavana vuosina sitä kohti, että varmistetaan se, että vaikutamme politiikan tekoon siinä suunnassa, johon vuoden aikana on menty ja vapaaehtoisjärjestöt kautta EU voivat nähdä positiivisia käsin kosketeltavia toimia tuloksena tästä vuodesta, kuten myös, että, tunnustet, että saadaan tunnustusta, tukea, arvostusta vapaaehtoistyöntekijöille ja niin edelleen. Speakers. Kiitoksia ja Rouva Kosta seuraavaksi. Ringrazio molto il relatore per... Kiitän esittelijää. Hän on todella pyrkinyt ottamaan huomioon tässä prosessissa sen nopeuden, ja siihen, johon on myös laajalti osallistuttu. En ole mikään esittelijä enkä varjoesittelijä, mutta seuran tarkkaan tätä prosessia. Minulla olisi pari asiaa. Ensinnäkin koskien tätä nimitystä. Minä haluaisin korostaa vahvasti, että kyseessä olisi, että otsikoksi otettaisiin eurooppalainen vapaaehtoistyön teemavuosi, jos haluamme, että meitä ymmärretään Euroopassa. Sitten näistä juridisista asioista ne voidaan hyvin selvittää eh, ikään kuin eh, alaotsikossa, niin kuin tohtori Ratsalo täällä sanoi, mutta eh, kyllä minä ymmärrän, uskon, että se ymmärrettäisiin kaikkialla. Sitten poliittisempi kysymys. Ymmärrän täysin, että teemme työtä vähän ahtaassa juridisessa tilassa, jotta voimme edetä reippaammin ja rohkeammin tänä vuonna. Täällä on monia sellaisia, sellaisia seikkoja, joihin organisaatiot ja asiantuntijat ovat aikaisemmin viitanneet. Ei, eikä niitä voida tämän vuoden aikana ohittaa. Ei voi olla niin, että kyseessä olisi teema vuosi, jossa on toimintaa ja vähän rahoitusta, vaan kyseessä pitäisi olla vuosi, jonka aikana otetaan askelia eteenpäin. Ei ainoastaan niin, jaetaan parhaita käytäntöjä, vaan että kyseessä olisi poliittisempi toiminta. Komission edustaja puhui komission valkoisesta kirjasta. Olisi kiinnostavaa, jos parlamentin mietinnössä voitaisiin pyytää komissiota toimimaan. Nyt tehdään tämä ensimmäinen tutkimus, on erittäin tärkeää, mutta on aika vaikea tehdä tutkimusta, kun todellisuus on heterogeenistä, mutta kuitenkin tästä tulee jännittävä seikkailu. Olisi kuitenkin hyvä pyytää komissiolta vielä enemmän niin, että teemavuoden aikana luotaisiin perusta prosessille. Niin, että, Euro- että komissio voisi antaa valkoisen kirjan vapaaehtoistyöstä ja tehdä vertailuja eri kansallisten valtioiden välillä ja selvittää eri tilanteita, pohtia mahdollista harmonisointia ja standardien määrittelyä, että tilanteita voitaisiin verrata toisiinsa, myös ajatellen vapaaehtoistyön asemaa ja velvollisuuksia ja statusta. Sitten rahoituksesta varmastikin meidän on ponnisteltava, jotta budjettia saataisiin lisätty, kuten Skurron, äh, Skurria sanoi, 6 miljoonaa on liian vähän. Yhteisörahoitus 65 prosenttia on kuitenkin sellainen, että su- suuri osa järjestöistä saattaisi jäädä pois. Olisi parempi sanoa, että 80 prosenttiin asti. Kyseessä ei kuitenkaan ole suuret rahat, joten olisi hyvä asettaa prioriteettiasemaan verkostoituneet järjestöt, pienetkin sellaiset. Äh, näin niin ettei pienet järjestöt jäisi ulos. Sitten toinen kysymys, joka koskee niin hetkinen, vielä yksi tärkeä asia. On totta, että emme voi tämän teemavuoden aikana kaikkea mahdollista käsitellä vapaaehtoistyön puitteissa, mutta olisi pyydettävä, että kaikki raka- muiden rakennerahastosta ja muista ohjelmista tulevat ohjelmat olisivat sellaisia, että, va, että, tätä vapa, että tähän sovellettaisiin mainstreamingia. Näitä tarjouskilpailijoita ehdotuspyyntöjä voidaan tehdä eri tavalla. Tiedän sen omalta alueeltani. Niin voisimme jakaa hyviä käytäntöjä niin, että ne, jotka jäsenvaltioissa hallinnoivat että varoja tunnustaisivat vapaaehtoistyön roolin. Voitaisiin ehkä työstää jotakin tarkistuksia niin, että meillä olisi laajempi näkemys tilanteesta. Nyt meillä on aika ahdas juridinen tulkinta näin. Tässä on aina ollut Euroopan tasolla. Naisista aloitettiin, naiset aloittivat vaatien samaa palkkaa ja lopulta päästiin tasa-arvon valtavirtaistamiseen. Uskon, että tälläkin alalla voitaisiin päästä pidemmälle. I have Mr. Kelly next, but uh, could I just say, could we... Voisimme sanoa, että yrittäisimmekö... Voi vain kaksi kolme minuuttia kultakin pohjalta. Komissio, herras vielä. Ja niin. Herra äh, Lyhyt puheenvuoro äh, vierailijoille. Ja on oikein hyvä, että täällä on ollut paljon ihmisiä paikalla alusta loppuun. Muutama lyhyt kommentti vielä. Kun tulin niin parlamentin 11. heinäkuuta, minua on rohkaistu kovasti parlamentin jäsenten ja komission taholta koska on puhuttu, että byrokratiaa halutaan purkaa. Toivottavasti tälläkin saralla tähän päästään. Tänään esiin nostetut seikat on toivottavasti kirjattu ylös ja ne ehkä toivottavasti sitten johtavat myöskin toimiin, varsinkin byrokratian purkamisen osalta. eettinen kysymys tässä jo esiin nostettiin, se on myöskin muistettava, koska valitettavasti useissa maissa omassani niin myöskin on ollut todella vakavia tilanteita, joissa vapaaehtoisia on väärinkäytetty ja tilanteet ovat saattaneet kärjistyä melko pahoiksi, eli sääntöjä tarvitaan jonkinlaista valvontaa myöskin. Niin, on valitettavaa, ettei budjettia voida lisätä, koska jos halutaan homma hoitaa, niin on hyvä hoitaa se kunnolla ja muutama miljoona jo olisi hyvä lisä. Eli jos halutaan lukumääriä lisätä, eh, niin vaikka vuoden 2011 aikana, niin sitten eh, he saattavat jäädä pidemmäksikin aikaa näihin toimiin. Eli meidän tulisi pyrkiä lisäämään budjettia, jotta saataisiin aikaan hyvä teemavuosi. Ja tästä sitten otsikkoon Year of Volunteering voisi olla hyvä otsikko, koska mitä monimutkaisempi se on, sitä monimutkaisemmaksi eh, viestin läpivieminen tulee. Mitä yksinkertaisemmaksi otsikko saadaan, niin sitä selkeämmin saadaan viestikin perille menemään. Kiitos. Bonjour, à mon tour je voudrais... Euh, Minä omalta osaltani haluaisin kiittää esittelijää ja näitä muita puheenvuoroja. Minusta on ehdottoman välttämätöntä, että säilytämme otsikon Eurooppalainen vapaaehtoistyön teemavuosi, koska tämän teemavuoden ansiosta voimme tuoda selkeyttä vapaaehtoistyöntekijöiden toimintaan kussakin maassa ja maiden lainsäädännössä. Siksi on tärkeää säilyttää otsikko. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, koski sitä, että Vapaaehtoistyö ei kaupallisessa järjestössä ei missään tapauksessa pidä, sen ei missään tapauksessa pidä korvata ansiotyötä. Tämä on erittäin tärkeä Viranomaisten ei pidä hyötyä vapaaehtoisesta työstä, jotta korvattaisiin tehtäviä, jotka kuuluvat niiden palveluille tai muulle hallinnolle. Uskon, että Eurooppalainen eh, vapaaehtoistyön teemavuosi voisi hyödyttää vahvistamalla eurooppalaista kansalaisuutta ja erityisesti se vahvistaisi solidarisuutta, rauhaa, yhteistyötä, etelän ja pohjaisen välisen suhteita ja kaikenlaisen syrjinnän torjuntaa. Tänään puhuttiin eh, turvapaikanhakijoista ja muista ryhmistä. Haluaisin rohkaista tässä muistuttamalla, että vapaaehtoistyöntekijöiden on saatava myös terveys, terveydelliset takeet, sosiaaliturva, monet vapaaehtoiset lähetetään esimerkiksi asbestityömaille. On suojeltava myös palomiehiä, vapaaehtoisia palomiehiä. Tämän Teemu Vuoden kaltaisia vahvoja merkkejä tarvitaan. Thank you very much. And I have... Kiitoksia, herra Papanikolau. Toivottavasti meni ääntäminen oikein. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Σκούρια και όλους τους... Haluaisin herra Skuriaa kiittää ja kaikkia vieraita, jotka eri organisaatiosta tänne tulivat tänään. Herra Skuria mietintö on erinomainen ja myös minä voin olla vain samaa mieltä, että budjetin lisääminen näyttää välttämättömältä. En halunnut oikeastaan pitää puheenvuoroa, mutta halusin käsitellä yhtä esimerkkiä Kreikassa Ateenassa juuri näistä metsäpaloista puheen ollen, joihin Pak viittasi. Olisin sanoa seuraavaa vielä. Tulee ihan selväksi, että metsäpalojen estäminen on hyvin vaarallinen asia. Ei ole kyse niinkään vapaaehtoisesta toiminnasta, joka olisi ollut ongelma, vaan metsäpaloilla oli suuri, ne olivat suuria. Ja Kreikassa on vakaviin pyrkimyksiin pyritty, että vapaaehtoiset voisivat ottaa mukaan metsäpalojen torjuntaan, mutta se esimerkki, joka meillä oli olympialaisten yhteydessä 2004, siihenkin haluaisin viitata. Näiden olympiakisojen järjestelyt olivat sellaiset, että pidettiin yksinä parhaita järjestetyistä kisoista satoja tuhansia olympialaisten aikana kreikkalaisia, mutta myöskin niiden aikana, mutta myöskin valmistelujen aikana olivat valtavasti mukana. He ottivat asian omakseen todellakin ja muistan, että jokainen maksoi itse paidoista ja tarvitusta varustuksesta ja tämä on vielä painautunut mielimme syvästi ja tämän hyvin eh, positiivisen kuvan siellä nähtiin modernista Kreikasta. Ja jos itse kritiikkiä harjoitamme Kreikassa, niin ehkäpä sitten siinä, että emme ole tätä käyttäneet hyväksi tarpeeksi. Kisojen aikana oli aktiivista osallistumista, mutta sen jälkeen emme pystyneet tätä kansalaisten vapaaehtoispanosta jatkamaan. Ja seurausta syystä, tämä on todellakin hyvin tärkeää, että 2011 on nyt sitten teemavuodeksi valittu. Ehkäpä tällainen painavampi muotoilu saataisiin, tai kuvaavampi muotoilu niin kuin on ehdotettu, mutta on tärkeää se, että vuosi 2011 on vain ensimmäinen askel laajemmille toimenpiteille, kaikille niille toimille, joita vapaaehtoiset ja heidän järjestönsä tekevät. Kaikki pyrkimykset, joihin ryhdytään 2011, pitää johdata siihen, että kaikilla toimilla saadaan jatkoa. Ei kyse ole pelkästään sitoutuneesta osallistumista vuoden 2011 aikana, vaan haluamme vastaavaa liikettä asettaa liikkeeseen. Uh, I have one more. Puheen vuoropyyntölistä kiinni. Yksi siellä vielä on pyyntö. Rova Fegia. Anteeksi, luulin, että näitte minut, kun pyysin puheenvuoroa. Haluaisin vielä korostaa sitä, mitä minä pidän anglisismina, nimittäin tätä volontariaattitermin käyttöä. Kyse ei ole juridisesta debatista, vaan käännöksestä ranskan kielellä. Ranskankieliset varmasti parhaiten tietävät, kuinka joku sana käännetään heidän omalle kielelleen, kun volunteer käännetään volontariaateksi, ei tuolloin kunnioiteta sitä todellisuutta, mitä benevolaatti työ Ranskassa edustaa. Minusta tämä on tärkeä asia, siksi haluan sitä edelleen korostaa. Unohdin kiittää teitä, hyvä esittelijä, pyydän tästä anteeksi. Haluaisin korostaa myös kysymystä, joka liittyy tietopankkien takaisin. Minä olen kansalaisvapauksen valiokunnassa olen aika huolestuneita kaiken maailman rekistereistä ja tietosuojasta. Haluaisin korostaa sitä, että kun laaditaan järjestörekisteri, se ei ole mikä tahansa rekisteri, ja sitä kautta voidaan paljastaa tietyn tyyppisiä poliittisia, ammattiyhdistys, uskonnollistyyppisiä toimintoja, joten minusta on hyvin tärkeää korostaa sitä, että ryhdytään tiettyihin varotoimiin tässä asiassa. Brent Swinsonin tasan kirjeen koskien tasa-arvon valtavirtaistamista. Minun mielestäni mietinnössä voitaisiin viitata myös tähän asiaan, kun ajatellaan sitoumusta vapaaehtoistyöhön. Mm, uskon, että naiset ovat hyvin pitkälle sitoutuneita vapaaehtoistyöhön. Mitä korkeammalle vastuu tehtävissä noustaan, sitä vähemmän sieltä löytyy naisia. Tämä on tärkeää. On myös EUn rahoitus on tärkeää ja myös tämän mainitsemani asian niin huomioon ottaminen on tärkeää. Lopuksi haluaisin vielä korostaa pienten järjestöjen mahdollisuutta hyötyä rahoituksesta. Ei pidä sotkea puuroja vellejä keskenään. Tiedetään, että on järjestöjä, jotka eivät tarvitse, jotka eivät halua julkista rahoitusta, riippumatta siitä, ovatko ne pieniä vai suuria. Mutta jos haluamme, että ne pienet järjestöt, jotka perustavat täysin vapaaehtoistyöhön, että ne saisivat rahoitusta, erityisesti Euroopan unionin rahoitusta, josta hyvin tiedämme, kuinka raskasta sen saaminen on, on, on aivan välttämätöntä, että perustamme erityisvälineitä näiden järjestöjen tilanteen helpottamiseksi. Lopuksi minusta on aivan mahdotonta laatia asiasta mietintöä mainitsematta yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja. Ranskassa olemme puhuneet paljon niin sanotusti yleishyödyllisten sosiaalisten töiden indikaattoreista. Minun mielestäni olisi tärkeää tätäkin korostaa. Tiedän kyllä, että sitä tullaan käsittelemään muilla tahoilla. Kiitoksia. Uh, uh, that I said that the... Uh, Kiitoksia. Rova Tuunin puheenvuoropyynnön vielä näin. No, että miten paljon tähän rahaa laitetaan, onko sinne sitten liikaa vapaaehtoistyöhön, nehän pitää antaa sitä tukevaan toimintaan. Tässä ei kuvailla tarkasti, kuka nämä toimet organisoi. sun kokemuksesta, että tulee nämä tarjouskilpailut PR-yhtiöt voittavat. Ehkäpä tällä kertaa voisi tehdä nyt vapaaehtoistyön teemavuotena, että vapaaehtoisorganisaatiot olisivat näiden tarjouskilpailujen osallistujina ja heitä voitaisiin pitää tällaisena toimijoina. Ja voitaisiin järjestää näitä, kun järjestää näitä tapahtumia, joista asiakirjassa puhutaan. Kiitoksia osallistumisesta nyt kaikille. Nyt puheenvuoro komission edustajalle. Herra Maris. juste quelques éléments d'information. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain vähän tietoja koskien näitä huomioita. Ensinnäkin kokonaisvaltaisesti Näen, että nämä kolme toimielintä ovat äh, kaikki hyvin lähellä toisiaan ja uskon, että sopimukseen päästään hyvin nopeasti. Minun teki vaikutuksen äh, neuvosto, kuinka yksimielisesti siellä tuettiin tätä ajatusta. Sitten on tietenkin neuvoteltava toimintatavoista, se on aivan normaalia, mutta todella siellä vallitsee yksimielisyys. Ja siitä, mitä täällä kuulin, niin ei siinä ollut mitään minua järkyttävää. tietokanta-ajatuksesta. Meillä on tähän varaumia. Ajatelkaapa, että meillä olisi vapaaehtoistyön ja työntekijöiden tietokanta, ottaen huomioon tämä tietosuoja kysymys. Kuinka sitä voitaisiin hallinnoida? Se tilannehan muuttuu joka päivä. Ei komissio koskaan pysty sitä hallinnoimaan. Olen puhunut, puhunut tästä kansalaisyhteiskunnan edustajienkin kanssa, mutta eihän siihen ole valmiuksia. Olisi paljon järkevämpää ajatella tällaista portaalia, ei mitään tietokantaa, vaan portaali, jossa olisi linkkejä, viittauksia siihen, mitä vapaaehtoisalalla, kansallisyhteiskunnassa ja viranomaisten taholla tehdään. Vastattakseni Harkineille hän viittasi toiseen kysymykseen esittelijälle. Minusta päivitys pitäisi olla komission harteilla kansalaisyhteiskunnan avulla. Ei komissiolla ole mahdollisuuksia sitä yksin suoriutua, mutta kansalaisyhteiskunta voisi tässä auttaa. Sitten yhteisrahoituksesta. Komissio on ehdottanut, että voitaisiin mennä 80 prosenttiin asti hyvistä syistä. Monet teistä mainitsevat ne. Minusta olisi järkevää säilyttää tämä mahdollisuus menee jopa 80 prosenttiin. Sitten otsikosta vielä. Neuvoston oikeudellinen yksikkö on ilmoittanut, että vapaaehtoistyö ei ole Euroopan unionin toimivaltaa kuuluva asia nykyperussopimusten mukaan. Siksi olisi löydettävä elegantti tapa tukea Eh, tätä asiaa juridisesti viittaamalla kansalaisuuteen. Kuulimme komission ja parlamentin oikeudellisia yksiköitä myös tässä asiassa. Minusta tämä olisi hyvä tapa ratkaista tämä juridinen ongelma. Minä voin eh, sitoutua myös toisella tavalla, nimittäin siihen, että kaikissa tiedotusvälineissämme – käytämme tätä lyhyttä otsikkoa. Minusta meidän olisi erotettava toisistaan oikeusperusta, josta päätös tulee. Se on erotettava tästä tiedotuksesta. Tietenkin tiedotuksessa tulemme käyttämään lyhyttä versiota ja ranskalaisille varmaankin annetaan eri titteli kuin englanninkielisille. meidän on päästävä sopimukseen. Juridisesta pohjasta se tarvitaan juristeja varten, mutta sitten tiedotustarkoituksia varten voimme tietenkin käyttää muotoa, jonka kaikki ymmärtävät. Sitten budjettista lopuksi. Komissio on tietenkin tehnyt vähimmäisehdotuksen. Se on e- ehdoton vähimmäistaso, jotta teemavuosi saadaan järjestettyä, mutta ei varmaankaan se ei varmaankaan riitä kansalaisyhteiskunnan toimintojen järjestämiseksi. Ei kuusi miljoonaa tähän riitä. Tarvitaan siis lisää budjettia tähän suuntaan, eikä komissio tietenkään sitä vastusta. Nyt kun parlamentti on käyttämässä liikkumavaransa, niin mekin haluamme jättää parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuden hioa budjettia. Oli päätös mikä oli, niin tiedätte, teidän on hyvä tietää, että komissio on valmis sitä täytäntöönpanemaan. Good answers. Uh, and finally for the... Sitten lopuksi loppukommentit. Herra Skuria saa puheenvuoron. Sì, sono <clears throat> particolarmente... Niin. Olen iloinen kysymyksestä, joita täällä esitettiin ja joihinkin ehkä ratkaisukin on löytynyt. Esimerkiksi tämä nimiasia. asia Ehkä tämä, jota esitettiin, on kaikkein paras juridiselta pohjalta tehtiin tämä esitys, joka alun perin tehtiin, koska muutoin ehkä keskustelussa ei olisi edetty. Mutta jos voidaan puhua vapaaehtoisuuden teemavuodesta ja sitten eh, valita eh, oikea terminologia eri kielillä ja sitten juridisessa yhteyksessä käyttää ehkä hieman eri sanoja, niin uskoisin, että tästä kaikki voisivat hyötyä. Esitettiin myöskin kysymys siitä, olisiko mahdollista saada se käsiteltyä joulukuun alkuun mennessä kun nyt katson tätä aikataulusuunnitelmaa, niin teoreettisesti ihan käytännöllisesti katsottuna näyttäisi siltä, että kyllä, jos tämän kun täysistunnossa Strasbourgissa voisimme hyväksyä tekstin. Tämä olisi sitten oikea askel eh, komissiolle, eli 23. päivä Strasbourgissa ja sitten komissio hyväksyisi nämä tarkistukset ja näin ollen olisi mahdollista ajatella täysistuntokäsittelyä vielä saman täysistunnon yhteydessä ja näin asia siirtyisi neuvostolle ja näin vuoden loppuun mennessä asia saataisiin pois päiväjärjestyksestä. No niin, tietysti aikataulussa saattaa tapahtua jotain yllättävää. Ja on tietysti mahdollista esittää tarkistuksia, jos joku tarkistuksia haluaa esittää. Kuitenkin toteaisin, että olimme jo ajatelleetkin, niin kuin tarkistuksen numero kuusi esitetään, eli työstä tällainen nettiportaali. Tätä mekin olimme jo ajatelleet. Ja sitten tarkistus numero 17 selvittää sitä, kuinka kansalliset järjestöt voivat olla mukana koordinointikysymyksiä, osallistua yhteisörahoitukseen ja näin jäsenmaille tehtäisiin selvemmäksi se, kuka hoitaa eh, hallinnoinnin ja kuinka on mahdollista eh, edetä. Yhteisrahoituskysymys paradoksaalisesti oli asia, jota käsiteltiin nimenomaan siksi, että haluttiin eh, nimenomaan tukea pienempiä valtioita, joilla on pienet resurssit. Jos resurssit ovat pienet, niin monesti käy niin, että ne joutuvat suuriin eh, verkostoihin ja hankkeisiin, monesti esimerkiksi suuremmille valtioille, eh, jotka tilastollisestikin toimivat eri tasolla mutta niin kuin komission edustaja totesi, ja niin kuin alussa jo totesin, toivoimme, että saataisiin budjettiin lisäystä. Ja niin kuin alussa totesin, on mahdollista esittää myös toisenlaisia prosenttiosuuksia tähän 80 verrattuna, jos halutaan ajatella, että sillä on ohjelmien hallinnoinnin kannalta myönteistä vaikutusta. No niin, nyt lopetan puheenvuoroni ennen kuin tulkit lähtevät täältä salista pois. Kuitenkin vielä yksi poliittisluontoinen kommentti tähän loppuun. Katsoisin, että vuonna 2010 valmistelevana vuonna emme siis vain valmistelisi nyt toimia, vaan meidän tulee tässä käynnistää asioiden käsittely ja asioista laajempikin keskustelu sen suhteen, mikä on EU ja Euroopan parlamentin kokonaisrooli, kun vapaaehtoistyön aihetta käsitellään ja kuinka voidaan hyödyntää eri maiden näistä keräämiä kokemuksia sitten kun vuosi 2011 on ohitettu, riskinä on se, että kukaan ei enää vapaaehtoistyöstä puhu. Eli tärkeää olisi, että vielä teemavuoden jälkeenkin sekä poliittisesti kuin myöskin kulttuurisesti eri tahoilla jatkettaisiin tämän aiheen käsittelyä, jottei käy niin, että teema vuosi alkaa ja loppuu ja kaikki päättyy sitten siihen, vaan että tämä tärkeä eh, eurooppalaisen identiteetin ja demokratian osatekijä ja toimija, siitä voisi tulla sellainen väline, jota EU voisi hyödyntää jatkossakin. No niin, lopuksi kiitos kaikille kollegoille ja Kiitokset myöskin yhteistyöstä, jota on tehty puheenjohtajavaltion komission kanssa. Kiitokset eh, valiokunnan eh, sihteeristölle. Kiitos kaikesta tuesta, jota olen teiltä saanut. Mielestäni olemme voineet oikein hyvässä hengessä tehdä töitä. Kiitoksia herra Skuria. Tähän keskustelu päättyy. Kiitoksia paljon. Minun, eh, minua on pyydetty tämän määräaika tarkistuksille. Se on torstai 12. marraskuuta torstai 12. marraskuuta kello 12. Sitten äänestysvaliokunnassa, kuten Skuria kertoi, ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa 23. marraskuuta 9. Tai täällä illalla, illalla 9. Kuten näette, tiukka aikataulu. Minä on pyritty sanomaan teille, että jos voitte tehdä tarkistukset ranskaksi tai englanniksi, jos saatte tarkistukset englanniksi tai ranskaksi, olisi oikein kiva, koska aikataulu on hyvin tiukka. Jos se vaan olisi mahdollista, niin olisi hyvä. Kohta yhdeksän. Koordinaattorit pitivät suljetun kokouksen yhdeksältä aamulla. Päätökset olivat lähettää teille e-mailillä, tai siis lähetettiin teille luonnostavalla sähköpostilla. Ja hetken päästä loppuu. Ehdotan, että nämä päätökset hyväksymme. Sopiiko kaikille? Kyllä, näyttää olevan näin. Hyvä, kiitos. Kohta kymmenen muut asiat. Ei muita asioita, taitaa olla aika myöhään. Kiitoksia paljon. Viimeinen kohta seuraavan kokouksen aika. Strasbourgissa ylimääräinen kokous maanantaina 23. marraskuuta 9. illalla. Siellä on välttävä äänestyskurjan mietinnöstä. Seuraava sääntö, tavallinen omainen kokous on 30. marraskuuta kello kolme.